Äh, no niin, hyvät naiset ja herrat, hyvää huomenta. Aloitamme lähes aikataulussa. Eli tänä aamuna te olette kaikki saaneet ajoissa kutsun. Onko esityslistaan jotain huomautettavaa? Ei ole, eli esityslista on hyväksytty. Sitten puheenjohtajan ilmoitukset. esittelijä, varjoesittelijät ovat löytäneet yksimielisyyden päätöslauselmaan. Teksti on nyt allekirjoitettu ja se on nyt toimitettu ympäristövaliokuntaan. Eli tämäkin nyt teet tiedoksi. Ja, Entschuldigung. Rinse von Arnim reicht mich Eli sain juuri kuulla, että muodollisesti, jotta mitään virheitä ei tapahdu, niin muodollisesti muiden asioiden kohdalla kokouksen lopuksi meidän täytyy vielä päättää, että se, mitä esittelijä ja varjoesittelijät ovat neuvotelleet, että se on myöskin valiokunnan virallinen päätös, jotta voimme sitten noudattaa yksinkertaista menettelyä. Ja suokaa anteeksi, tämän olin unohtanut, eli näinhän tämä pitää hoitaa. Sitten pöytäkirjat Onko niistä jotain huomautettavaa? Te olette opetelleet kaikki vissiin ulkoa. Selvä, eli sitten jatketaan. Sitten kohta neljä esityslistalla. Euroopan verkko- ja tietoturvavirasto. Kollega Chichester on esittelijä ja hän saakin heti puheenvuoron. Olkaa hyvä. Thank you, Chairman. Kiitos puheenjohtaja. Hyvät kollegat, me keskustelemme Enisasta, Euroopan verkko- ja tietoturvavirastosta. Muistan, että tämä virasto perustettiin jossain vaiheessa 2000-luvun alussa. Ja me jatkoimme viraston mandaattia 2008 edellisessä parlamentissa ja tänä vuonna olemme jälleen jatkaneet olemassa olevan viraston mandaattia, jotta saisimme aikaa pohtiaksemme komission substantiaalisempaa ehdotusta, jossa laadittaisiin viraston mandaatti uudelleen. Meidän täytyy kohdata peruskysymys. Pitäisikö viraston jatkaa toimintaa? Onko sillä jotain tarkoitusta? Ja vastauksesta riippuen jatkokysymys on, missä muodossa sen pitäisi jatkaa? Me olemme tilanneet tutkimuksen Tällaisen heinäkuussa meillä oli kuuleminenkin. Kuulimme monenlaista näyttöä viraston roolista ja toiminta-alasta ja mahdollisista muutoksista. Sen seurauksena me olemme tulleet siihen tulemaan, että kyllä me virastoa tarvitsemme, sen pitäisi jatkaa toimintaansa – mutta ei nykymuodossaan. Miksi ei nykymuodossaan? Koska on merkittäviä johtamiseen liittyviä kysymyksiä, tavoitteisiin liittyviä kysymyksiä, eh, tehokkuuteen ja tuloksellisuuteen liittyviä operationaalisia kysymyksiä, jotka eivät ole tyydyttävällä tolalla ja meidän täytyy muuttaa mandaattia. Ja meillä olisi vahvempi johtorakenne. Viraston tavoitteet ja tehtävät pitäisi määritellä tarkemmin. Ja sen tehokkuutta ja tuloksellisuutta pitäisi täsmentää. Kerron yhden esimerkin viraston ongelmista. Sillä on noin 670 henkilöä henkilöstössään. Valtaosa heistä tekee hallintotyötä. Varsinaista tietokoneisiin ja internetturvallisuuteen liittyvää henkilöstöä, high-tech-henkilöstöä, on siinä tuusinan kymmenen yläpuolella. Ihan vähän ihmisiä. Näiden ihmisten täytyy matkustaa paljon Euroopassa tavatakseen vastaavassa puolia Euroopassa verkostoituakseen. Hehän, kyseessähän on verkostovirasto. Luodakseen kontakteja, koska kysymyksessä on erittäin erikoistuneet asiantuntijat, joiden täytyy keskustella. Ja vaikka elämme informaatioajassa ja laajakaista internetin, sähköpostien ja videokonferenssien ajassa ei ihmisten kasvokkaiselle kohtaamiselle ole korvikkeita. Voisimme kuvitella, että meillä olisi tämä valiokunnan kokous videokokouksena istuisimme Skypen ääressä kotona. Enkä usko, että se olisi kovinkaan tehokasta. Tämä korviketta ei ole. Heidän täytyy matkustaa. Tällä hetkellä verästään sijainnin vuoksi tämä merkitsee paljon matkustamista. No, tätä alleviivattiin tilaamassamme mietinnössä. Hyväksyttämme sen, että virastolle oli tarvetta Alamme miettiä hallintorakennetta, tehtäviä, tavoitteita. Ja noin 120 tarkistukseen seurauksena, jotka muodostavat mietintö, mietintöluonnoksen. Tässä ehdotetaan toimenpanevan neuvostoluomista hallintoneuvoston ja pääjohtajan väliin – että tässä pyritään määrittelemään selkeästi viraston rooli. Viraston rooli on haastava. Yhtäältä sen täytyy kerätä tietoa verkkoturvallisuudesta kaikissa muodossaan aikana, jolloin kyberturvallisuuden asema nousee poliittisella esityslistalla. Mutta sen täytyy tehdä sitä niin, ettei siinä puututa jäsenvaltioiden virastojen oikeuksiin. Ne eivät halua operationaalista virastoa. Mutta virastolla on roolinsa turvallisuuspalveluiden ja, ja serttien eli näiden kriisiryhmien välillä yhteyksien luomiseksi ja koordinoimiseksi. Tiedon jakaminen ja parhaiten käytänteiden jakaminen pienten jäsenvaltioiden välillä on myös tärkeä tehtävä. Sen pitäisi myös ylläpitää yhteyksiä kolmansien maiden kanssa. Tämä on ihan globaali ala tämä kyberturvallisuus. Ja rooli on siis tärkeä sielläkin. Eli viraston tilannetta pitäisi muuttaa. Yksi muutoksista varmastikin kiistanalaisin on kysymys siitä, minne se pitäisi sijoittaa koska hyvät kollegat, Heraklion Kreikassa on ihastuttava paikka. Olen ollut siellä. Matka sinne kesti aika pitkään. Matka takaisin kesti aika pitkään. Ja se havainnollisti asiat minulla aika selkeästi käytännön. Tämä tapahtui kesällä, jolloin lentoja oli aika paljon enemmän. Ja se kertoo, mitä vaikeuksia oli sijoittaa virastoa tuohon Kreikan osaan. Otan huomioon kaikki muutokset, mitkä tarkistusehdotuksista syntyy, niin mistä tuntuu, että me käytännössä me suunnitamme uuden viraston. Ajattelin, että siksi sille pitää antaa uusi nimi. Mietintöluonnoksessa onkin siis tarkistus, tästä pitäisi kutsua unisaksi. Huhu nimittäin on, että jossakin osissa toimielimiä halutaan puhua mieluummin unionista kuin Euroopasta. Ajattelin, että symboloidakseni tätä enemmän tein taas sen tarkistuksen. Sitten ajattelin käyttää tällaista lyhennettä New Niissä, joka kuulostaa uudelle verkkovirastolle, mutta New on tässä uusi Euroopan unionin, en EU. En isä. Mutta tärkein muutos on, että virasto sijaitsisi Brysselissä. Ymmärrän, että voidaan arvata, että tästä, tämä tekee minut erittäin epäsuosituksi Kreikassa että minun hartiani ovat tarpeeksi leveät tuon kantaakseni. Kreikalla on tarpeeksi ongelmia. Kreikan viranomaisten täytyy ymmärtää, että, että viraston nykysijainti ei ole tyydyttävä. Ja sitten täytyy muuttua. Jotain radikaalita muutosta. Muut saattavat ehdottaa vähemmän radikaaleja muutoksia jossain tässä välissä. Oli mikä oli. Sehän täytyy muuttua, sillä virastosta täytyy tulla tehokkaampi. Eikä, että nämä muutamat ihmiset istuvat suurelta osin lentokenttien odotussaleissa sen sijaan, että keskustelisivat vastaosapuolten kanssa Euroopassa. Nämä no, ovat keskustelukysymyksiä. Tätä kollegat, me miettivät miettiessään määritelmää tavoitteita, sidosryhmien koostumusta, tätä uutta neuvostoa, pääsihteerin roolia täytäntöönpanossa. Ja samoin kuin muiden virastojen tapauksessa, minun täytyy saada virrasta sen johtaja tulemaan parlamenttiin ja raportoimaan meille ja käyttämään meitä vastapuolena, että saisi, saataisiin ideoita aikaan siitä, mitä pitäisi tehdä. Toivottavasti saan aikaan myönteisen keskustelun viraston toiminnasta. tehokkuuskysymykset eivät nyt kähdä eteenpäin. Jos sijainti ja operaatiot eivät etene, sitten täytyy palata peruskysymykseen. Tätä sanoisin ystävälläni Kreikan viranomaisissa. Jos ette ole taivaisia muutokseen, silloin tämä virasto kuolee 2013 syyskuusta koska sillä rooli on. Toivon, että näin eikä. Kiitos puheenjohtaja. Danke sehr. Wir haben jetzt erste Woche. Kiitoksia. Sitten ensimmäiset puheenvuorot. Meillä on aika paljon asioita esityslistalla tänään ja pidän huolta siitä, että kaikkiin kohtiin jää riittävästi aikaa. Eli selkokielellä varttiavalle kymmenen meidän pitäisi olla, meidän pitäisi olla tämä kohta käsiteltynä, eli koetakaa tähdätä siihen. Eli ensin varjoesittele eilen, olkaa Herr President. Kiitoksia puheenjohtaja. Hyvät kollegat, eilen keskustelin Tikaun ja muiden kollegoiden kanssa ja kansalaisvapauksen valiokunnassa meillä oli kuuleminen netin turvallisuudesta. Yksi vaikuttavimpia tai yksinkertaisia tuloksia kuulemisesta oli, kun yksi johtavia esi- asiantuntijoita cyberrikollisuuden alta entinen hakkeri. Häneltä kysyttiin, millaisia näkymiä on ja millaisia toimia voitaisiin toteuttaa jäsenvaltioissa ja miten hän arvioi rikollisuutta, johon myöskin valtiot ovat syyllistyneet. Ja hän sanoi, että periaatteessa vastaus on bisnesmalli, ja tämä bisnesmalli on hänen mukaansa riskitön ja monien etujen järjestelmä. Ja kuulemisessa näimme jälleen, millaisia ulottuvuuksia täytyy ottaa huomioon. Kyse on valtion uhasta, kun ajatellaan epäsymmetrisiä tapahtumia, ne täytyy määritellä uudelleen. Ja jäsenvaltiot ovat joutuneet tällaisten hyökkäysten kohteeksi. Ja tämä on nyt nähty. No Euroopassa vielä ei ole nähty, että mitä on tapahtunut esimerkiksi Koreassa. Korean rahoitusmarkkinoille hyväksy, hyökättiin ja viikon aikana ei pystytty pörssissä tekemään mitään transaktioita. Eli meidän täytyy lähteä siitä, että kun ajatellaan valtioiden tilannetta, nämä kybersodat ovat asymmetrisiä tapahtumia. Ja me näemme, mitä tämä maa tarkoittaa ihan kansantaloudelle Euroopassa. Täällähän on oikeastaan vain arvioita noin 250 miljardia euroa menetetään bruttokansantuotteesta vuodessa nettirikollisuuden vuoksi. Ja lähes 70 prosenttia kaikesta nettirikollisuudesta ei edes tule poliisin tietoon. Ranskalainen tutkimus Eurojustista toteaa, että syyttäjät tietävät hyvin vähän näistä asioista ja oikeudelliset puitteet ovat riittämättömiä, eikä myöskään resursseja ole riittävästi, jotta tätä asiaa voitaisiin käytännön tasolla käsitellä. Jos ajattelemme sitten tämän ongelman laajuutta, niin täytyy selkeästi todeta, että tällä hetkellä Euroopan vastaus rakenteellisesti on ollut se, että työtä on tehty, mutta meillä ei kuitenkaan ole mitään internetrikollisuusstrategiaa Euroopassa. Meillä on riittämättömiä ja hajanaisia rakenteita, ja täytyy sanoa, että kun ajatellaan tätä laajuutta, ongelman laajuutta, Enisan tällä hetkellä pitäisi sulkea. On monia syitä ja lähinnä ne liittyvät jäsenvaltioihin. Ja aikaisemmin tätä oli perusteltu niin, itsehän olin aikaisemmin varjoesittelijä. Ja mehän periaatteessa teimme jäsenvaltioiden kanssa kompromissin, eli suurimmat jäsenvaltiot eivät ollenkaan halunneet tätä, ja toiset jäsenvaltiot halusivat eurooppalaisen instituution, joka antaisi tukea ja apua, jotta tällaisia rakenteita jäsenvaltioissa voitaisiin rakentaa. Eli periaatteessa meillä on valtava ongelma ja vastaus siihen olisi rakenteellinen eurooppalainen kompromissi. Meidän täytyy päättää tästä. Me olemme kokeneet, että kun päästökauppajärjestelmä romahti, keskeinen eurooppalainen poliittinen väline joutui yhtäkkiä viimeisen 20 vuoden suurimpien hyökkäysten kohteeksi. 99 prosenttia pankkiryöstöistä Euroopassa on selitetty, mutta vieläkään emme tiedä, miten on ollut mahdollista, että 40 miljoonaa euroa hävisi päästökauppajärjestelmästä. Meillä ei ole mitään selityksiä. Tämä oli onnistunut pankkiryöstö ja kukaan ei siitä enää pidä huolta. No jos nyt palaamme tähän asiaan vielä, haluaisin vielä erityisesti kiittää Chichesteria ja hänen energistä toimintaansa. Meillä pitää olla tehokas Enisa. Me tarvitsemme Enisan, joka on paljon vahvemmin mukana horisontaalisissa rakenteissa. Eli se tarkoittaa, että me rakennamme kapasiteettia esimerkiksi Europolissa ja se täytyy verkostuttaa Elisan kanssa. Meillä on omia tutkimusrakenteita, GRC esimerkiksi, ja siellä on noin 300 ihmistä, jotka hoitavat internetturvallisuutta ja jotka neuvottelevat yhdysvaltalaisten kanssa ja vaihtavat tietoja. Ja sitten kun ajatellaan turvallisuustutkimusohjelmia, 200 miljoonaa euroa käytetään siihen seuraavan kahden vuoden aikana. Ja ainoastaan siksi, että parlamentti on tätä korostanut ja on mukana Enisan johtokunnassa. Ja olemme vuosikausia sanoneet, että tämä rakenne- ja IT-tutkimus liittyy Enisan mutta meillä ei ole edes mitään pakollisia tai sitovia sääntöjä liittyen lainsäädännöllisiin kysymyksiin tai internetturvallisuuteen liittyviä kysymyksiä. Ja käytännön tasolla saa ei kuulla kaikissa asioissa, eli nyt on korkea aika, että saamme aikaan tehokkaampia rakenteita – Ja puhun nyt ensi, erityisesti komission ensimmäisestä ehdotuksesta, mutta sitä pitää laajentaa. Meidän pitää puoluerajojen yli sopia siitä, että joko tarvitsemme uuden viraston, tai sitten Enisan pitää olla huomattavasti tehokkaampi, laajempi, huomattavasti parempi henkilöstökysymyksissä. Muussa tapauksessa me emme pysty toimimaan uskottavasti internet-rikollisuutta vastaan. Kiitos sitten Tika. Uh, Kiitoksia puheenjohtaja. Haluaisin kiittää edustaja Chichesteria ja Eileria, kuten myöskin muita varjoesittelijöitä, Lampetia, ja muita erittäin hyvästä ja yhteistyöhaluisesta lähestymistavasta tässä mm, erittäin tärkeässä mietinnössä. SD-ryhmä hyväksyi ajatuksen vahvasta virastosta, jolla on laaja toimivalta virasto, jolla pitäisi olla kompetensseja operationaalisella puolella, mutta myös kansainvälisessä yhteistyössä. Ja tästä syystä uskon, että se, mitä meidän tulisi tukea, on se, että laajennetaan viraston mandaattia. Eli tehdään siitä rajoittamaton. Sanon näin siitä syystä, että valitettavasti jotkut tietotekniikka- ja tietoturva-asiantuntijat eivät ole olleet kovinkaan kiinnostuneita Enisasta juuri siitä syystä, että sen toimivalta on niin rajoitettu. Ja nuo asiantuntijat eivät voi kuvitella kehittävänsä pitkän aikavälin uraa tuollaisen viran kanssa, viraston kanssa, jonka toimivalta on niin rajoittunut. Eli ehdottaisin, että tarvitsemme vahvempaa, tehokkaampaa virastoa, jolla myös tulisi olla rajoittamaton toimivalta. Tämän lisäksi uskon, että Euroopan unionilla pitäisi olla tietoverkkoturvallisuuteen liittyvä strategia, joka on tehokas, hyvin perusteltu ja siinä mukana useita eri instituutioita on sekä Euroopan unionista että kansallisesti. Ja mielestäni on tarpeen, että Enisan henkilökunnan enemmistön tulisi muodostaa IT-asiantuntijoiden joukko. Ja siitä syystä ehdotan, että rajoittaa 40 prosenttiin hallinnollinen henkilökunta. Eli toisin sanoen 60 prosenttia vähintään työntekijöistä pitäisi olla nimenomaan töissä tietoverkkorikollisuuden torjunnassa. Me emme tue ajatusta siitä, että viraston nimeä muutettaisiin, sillä jos instituution tai yrityksen nimeä muutetaan, niin on olemassa vaara siitä, että markkinaosuutta menetetään tai enää virastoida niin hyvin kansalaisten tuntema. Minusta Euroopan unionin pitäisi pitäytyä tässä nimessä. Kun päätimme luoda tämän viraston, täytyy päättää myös siitä, että säilytetään sen toiminta, säilytetään se saman nimisenä, mutta annetaan sille paljon enemmän valtaa tietoverkkoturvallisuuden alalla. Me emme hyväksy ajatusta siitä, että virasto siirretään Kreikasta ulos, sillä olemme sitä mieltä, että kaikilla jäsenvaltioilla pitäisi olla toimeenpanavia virastoja omalla maaperällään. Ja siitä syystä en ymmärrä, miksi Ympäristövirasto voi olla Tanskassa, mutta ei ole hyvä ajatus, että ei Enisa sijaitsee Kreikassa. Eli emme hyväksy ehdotusta siitä, että virasto siirrettäisiin Kreikasta pois. Tietysti voimme ottaa käyttöön suorituskriteerejä ja pakottaa panemaan niitä, mutta emme hyväksy sitä, että virasto siirretään Kreikasta ulos. Lisäksi olemme ehdottaneet sitä, että parlamentin tulisi nimetä jäseniä tuonne hallintoneuvostoon kolme itse asiassa, ja olemme ehdottaneet sitä, että viraston tavoitteena ja tehtävinä pitäisi olla se, että täydentää jäsenvaltioiden toimintaa tietoverkkoturvallisuuden alalla. Ja näin tuetaan myös toimielimiä, kun ne laativat lainsäädäntöä tietoverkkoturvallisuudesta ja näin voidaan lisätä Euroopan unionin ja jäsenvaltioiden kapasiteettia vastata uhkiin. Viraston tulisi tämän lisäksi tukea myös tutkimusjoukkoja ja sen tulisi tukea myös akateemisen maailman ja yksityisen sektorin, kuten myöskin julkisen sektorin välisiä kumppanuusprojekteja. IT-turvallisuus on erityisen tärkeää nyt ja tulevaisuudessa ja siitä syystä olen sitä mieltä, että me tarvitsemme vakaan strategian tietoverkkoturvallisuuteen. Ja tämän seurauksena tarvitsemme myös vahvan viraston, jolla on laajempi toimivalta, jota ei ole rajoitettu ajallisesti. Ja minusta on myös tärkeää, että viraston sijaintipaikka säilyy Kreikassa. Danke sehr. Jetzt habe ich noch zwei Kiitoksia. Täällä on vielä kaksi varjasittelijää ja sitten kuusi muuta puhujaa. Eli koittakaa nyt hiukan katsoa kelloa. Meillä on vielä paljon muita asioita esityslistalla. Valean, olkaa hyvä. Um, thank you, Chair. First I would like to thank... Kiitos puheenjohtaja. Ensiksi haluaisin kiittää Chichesteria työstä mietinnän parissa. Toteaisin myös, että meillä oli kiinnostava ja hedelmällinen varjoesittelijöiden kokous, mutta nähtyäni tarkistukset totean, että varjoesittelijöiden kokouksia tarvitaan vielä paljon lisää, jotta pääsemme sovittelemaan näkemyksemme. Sovittelu on tärkeää. Sillä tämän mietinnön täytyy antaa vahva signaali parlamentilta siinä, miten me näemme tämän viraston tulevaisuuden. Ensin pari sanaa sijainnista. Sijainti tavallaan ei ole tärkeä ja sen ei pitäisi puuttua, mutta minusta on riittävästi perusteita miettiä tätä. Mutta olen sitä mieltä, että parlamentti ei voi ilmaista kantaansa sijaintipaikan suhteen, jos me, haluamme, jos me, me kunnioittaisimme perussopimuksia, mutta voimme ilmaista kantamme neuvostolle, että se miettisi asiaa uudestaan. Sitten Enisan mandaatin suhteen. Tässä varjoesittelijöiden niin enemmistö kannattaa pysyvää mandaattia virastolle. Ja siltä on selvästi etua. Se tarjoaa mahdollisuuden uran tällä alueella. Se tarjoaa turvallisuutta ihmisille, jotka ovat tässä mukana. Ja se tarjoaa lisäarvoa viraston toimintaa. Kyberturvallisuuden suhteen tämä pitäisi lisätä Enisään ää, toimialaan uudelle kaudelle. Kollegat panettavat jo näitä syitä. Mutta minusta viraston, virastosta ei pitäisi olla serttiä kriisikeskusta, eikä sillä pitäisi olla mitään operationaalista roolia tällaisilla aroilla alueella. Mutta virasto voi löytää hyödyllisen roolin roolissaan yhteyksiä muiden kanssa kyberrikollisuusyhteisössä identifioiden ongelmia ja trendejä. Eikä sen pitäisi olla kolmaselle maille ja kan- maille ja kansainvälisille organisaatioille ainoa kontaktipiste, koska tämä veisi mattoalta äh, lainvalvojilta alueella, jolla Enisalla ei ole tehtäviä eikä pitäisi olla tehtäviä. Mutta sen pitäisi olla rooli kansallisten tietosuojaviranomaisten kanssa yhteistyössä, niin kuin komissio ehdottaa. Ja sillä pitäisi olla aloiteoikeutta liittyen lausuntoihin, joita se laatii, sen sijaan, että se olisi riippuvainen siitä, että jäsenvaltiot ja komissio pyytää analyysejä. Lopuksi tässä on käännekohta Enisalle enkä halua ylläpitää virasta, jolla ei ole riittävästi varoja. Jos me haluamme suhtautua asiaan vakavasti, resursseja pitää myös pistää peliin tarpeeksi. Hotsabella. Hotsabella. Um, Kiitoksia puheenjohtaja. Haluaisin kiittää muita puhujia heidän erinomaisesta työstään ja omistautumisesta, jota he ovat osoittaneet. Puheenjohtaja, uskon, että se mitä sanottu on hyvä ja erityisesti se mitä Tikau sanoi. Olen täysin samaa mieltä hänen kanssaan. Ja toistan vielä, että meidän kannaltamme, koska me haluaisimme, että Enisan roolia laajennettaisiin, en tiedä, miksi sen nimeä pitäisi muuttaa. Brändi on jo olemassa. Ellei tämä nimenmuutos sitten merkitse jotain muuta. Mutta en oikein tiedä, mitä se voisi olla ja miksi se olisi tarpeen. Enissä nähdään sen operatiivisin termein ja meidän pitäisi laajentaa sen toimintaa ja meillä pitäisi olla kansallista yhteistyötä muiden tahojen kanssa. Mutta korostaisin, että tämän mandaatin tulisi olla pysyvä, koska jos se ei ole, ja jos se kestää vain 5-7 vuotta, silloin se antaa väliaikaisen statuksen työlle, jota virastossa tehdään, ja myöskin työntekijät tuntevat itsensä väliaikaisiksi työntekijöiksi. Ja siksi ehdotamme, että pitäisi olla pysyvä mandaatti. Muussa tapauksessa, jos ajatellaan paikanvaihtoa, siitä olen täysin eri mieltä. Jos Euroopasta suljetaan kaksi kolmasosaa, niin sitten kaikki hajautetut virastot pitää siirtää muualle. Mutta en ole kuullut hyviä perusteita tämän paikan suhteen. Eli pidetään sen päämaja edelleen Kreikassa. Danke sehr. So, jetzt... Kiitoksia. Eli nyt kaikki varjoesittelijät ovat käyttäneet puheenvuoron. Ja täällä on vielä kuusi muuta puhujaa. Ja pyytäisin nyt, että saatte kaksi minuuttia puheaikaa kukin. Olen pahoillani, mutta kaikilla pitää olla samat mahdollisuudet. Ensin Del Castillo. Si, eh, pues, eh, Kiitoksia. Tehdään näin, puheenjohtaja. Eli koitan puhua nyt alle kahdessa minuutissa. En nyt toista mitään argumentteja tai keskustella asioista, jotka ovat vähän kyseenalaisempia, Olemme esittäneet tarkistuksia ja voimme keskustella niistä. Viime kädessä tavoitteenamme pitää olla se, että saadaan mahdollisimman paljon tehokkuutta ja että tavoitteet, joita tarvitaan tämän tyyppisessä virastossa. Teknologian maailma on kehittynyt hyvin paljon viraston perustamisesta lähtien ja näin ollen myöskin nyt tarvittava vastaus ja päivitys ei liity pelkästään näihin puutteisiin ja ongelmiin, joita on havaittu, vaan myöskin uusiin tarpeisiin, jotka eivät millään tavalla liity näihin tietoturvaverkostoihin samalla tavalla kuin sillä tavalla, kun virasto perustettiin. En tiedä, onko tämä päämajapaikka nyt sellainen asia, joka dominoi tätä keskustelua, koska tämähän on hyvin tunnepitoinen asia, emmekä varmaan kovin helposti löytäisi ratkaisua. Mutta joka tapauksessa tämän viraston on saatava Brysselin pysyvä virasto. Meidän täytyy maksimoida ponnisteluita ja tehokkuutta – ja meillä täytyy olla jatkuvasti kontakteja eurooppalaisiin instituutteihin ja muihin sidosryhmiin, jäsenvaltioihin ja niin edelleen. Virasto, ja tämä ei ole ainoa tapaus, virastolla on oltava pysyvä toimisto Brysselissä. Mielestäni tästä meidän pitäisi lähteä käsittelemään tätä aihetta, ja tässä vaiheessa ei muuta. Kiitos. Kiitoksia sitten Karas. Kiitoksia, hyvä puheenjohtaja. Minäkin puhun lyhyesti. Kuulin, mitä kollegat totesivat. Ensinnäkin olen samaa mieltä siinä, että Ennissä on yksi kaikkein pienemmistä virastoista Euroopassa. Sen on töissä noin 60 ihmistä vuotuinen budjetti on 8 miljoonan euron luokkaa. kun tietoverkkoturvallisuuteen käytetään muuten 700 miljoonaa euroa. Internetkysymyksellä on kansainvälinen merkitys ja olen ollut kovin yllättynyt siitä, että täällä on esitetty näkemyksiä siitä, millä tavalla organisaatio, jonka, ter- jonka tavoitteena on taata tietoverkkoturvallisuus. Millä tavalla sitä täällä on kohdeltu? Täällä puhuttiin videokonferenssien käytöstä. Hän ei ehkä kuullut siitä, että euroryhmän huippukokous pidetään nimenomaan näitä menetelmiä käyttäen. Ehkäpä hän voisi saada hieman tietoa siitä, että jopa Yhdysvaltain kongressi hyödyntää Skypea. Ja Skypein käyttö on lisännyt sen tehokkuutta kovasti. Kun puhutaan eniten vahvistamisesta ja sen hallinnollisen rakenteen parantamisesta ja tehokkuudesta, niin olen saanut aina useita myönteisiä ehdotuksia, joissa olemme myöskin itse olleet mukana. Ensimmäinen osa koskee hänen henkilökohtaista näkemystään. joka pohjautuu siis vierailulle Enisaan puolitoista vuotta sen jälkeen, kun se perä, perustettiin. Nyt muutetaan tavoitteita, nyt muutetaan ajoneuvoa ja sitten vielä paikkaakin, mutta siitä huolimatta, hyvä puheenjohtaja, Me tuemme teknokraattista lähestymistapaa ja Herakleos sijainti ei ole pelkästään siitä syystä, että se on niin mukava paikka, vaan siitä syystä, että siellä on kaikki ne tekniset edellytykset, joita se tarvitsee. Lopuksi haluaisin todeta, että emme voi tänä päivänä ajatella, että työntekijäryhmän täytyy matkustella aivan niin paljon kuin hän totesi. Tilintarkastustuomioistuin ei tällaista mahdollista ja siitä syystä meidän täytyy käydä tarkempaa keskustelua esimerkiksi henkilökunnan tyytyväisyydestä yhtenä parametrina, sillä siitä ei ole täällä Vitrassa vielä keskusteltu, mutta kyllä siitä hyötyä olisi. Kiitoksia. Kollega Sitten Nistelroi. Voorzitter, dank u wel. Kiitoksia, hyvä puheenjohtaja. Hyvin lyhyesti. Tässä on osoitettu sormella Chichisöin puolelta useita asioita, jotka liittyvät toiminnallisuuteen tai siihen, että riittääkö Enisa tämänhetkisessä muodostelmassaan vastaamaan niihin tavoitteisiin, joita seuraavina vuosina käydään, mitä kansalaisemme odottavat. Siihen kyllä voi asettaakin kysymysmerkkejä. Tämä, nyt ollaan valmistelemassa aloitteesta lausuntoa kriittisestä tiedonannosta. Ja nähdään, että näissä keskusteluissa, kun puhutaan lisärakenteista, lisäkoordinoinnista eurooppalaisella tasolla, tai asioista, jotka liittyvät kansainväliseen toimintaan, niin meidän täytyy tässä suhteessa olla erittäin varovaisia. Ja jos me annamme Enisan jatkaa toimintansa tällä tavalla, niin meidän täytyy samalla selventää muita rakenteita, jotka ö, ottavat hoitakseen osan viraston tehtävistä. Meidän täytyy katsoa seuraavan 10-20 vuoden päähän ja käydä erittäin kriittistä keskustelua. Minun mielestäni ei voida mitenkään sanella tuota ähm, toimintapaikkaa, mutta jos me emme nyt keskustele tästä asiasta, niin silloin myös parlamentin kanta jää epäselväksi ja emme voi välittää selkeää viestiä siitä, mitä haluamme sanoa. You use it or you lose it, sanotaan. Tässä ei ole kysymys pelkästään tuosta paikallisesta toiminnasta, vaan eurooppalaisesta toiminnasta. Meidän täytyy tehdä siitä toiminnallinen, meidän täytyy nähdä, millä tavalla tuota rakennetta voidaan tukea. Sitten Andrew. Mulțumesc, domnule președinte. În primul rând vreau și eu să... Kiitos, puheenjohtaja. Haluaisin onnitella Chichesteria mietinnöstään. Onnittelisin myös varjoesittelijöitä omasta työstään. En halua toistaa sitä, mitä täällä on jo sanottu. Kenttäisin kuitenkin teidän huomiotanne, kuten kollegani Van Nistelrooy teki, näihin kysymyksiin globaalilla tasolla. Kyberhyökkäykset muodostuvat globaaliksi vakaviksi ongelmiksi ratkaisu on tavallaan helppo rankaista niitä, jotka jäävät kiinni, mutta helpompaa on toimia ennaltaehkäisevästi niin, että hyökkäyksiä ei tapahdu. Ja läheisempi yhteistyö kansainvälisellä ja eurooppalaisella tasolla ennaltaehkäisevässä tarkoituksessa on tärkeää. Nyt kun keskustelemme viraston mandaatista, meidän pitäisi antaa sille tehtävä koordinoida asioita Euroopan tasolla, vahvistaa tätä roolia ja antaa sille jatkuva mandaatti, koska tästä voi tulla yksi EUn tärkeimpiä virastoja, jos me ajattelemme kyberhyökkäysten mahdollisia haittoja. Sijaintipaikka kysymys pitäisi ratkaista seuraavalla tasolla. Pidetään se Kreikassa – se on tämä normaali toimintatapa. Kyseessä on instituutio, joka perustuu informaatioteknologiaan. Se voisi sijaita missä tahansa Euroopassa tai maailmassa. Juuri siksi, että se käyttää internettiä perustyökaluna. Ja niissä asiantuntijat ne pitäisi matkustaa ympäri maailmaa salkkukädessä, kun heillä on kaikki tämä kommunikaatioteknologia käsitellessään nimikin niin pitäisi jättää muuttamattomaksi. E, Nimeä niin pitää muuttaa vain silloin, kun on tahrannut sen ja pitää vaihtaa sitä. Monsieur Odi. Sitten Odi. Merci, monsieur le président. Kiitoksia, puheenjohtaja. Jatkan nyt siitä, mihin Eiler jäi, eli muutama huomio. Ensinnäkin mandaatin kesto, tai ensinnäkin tämä turvallisuus. Kaikki kansalaiset haluavat rahoitusturvallisuutta, kirjanpito, fyysistä ja muuta turvallisuutta, ja meidän täytyy taata myöskin tietoverkkojen turvallisuus kansalaisille. Sitten mandaatin kesto on tarkistus, jolla pidennettäisiin mandaattia viidestä seitsemän vuoteen. No suoraan sanoen minusta tämän mandaatin kesto pitäisi olla rajoittamaton. Jos halutaan, että virasto on tehokas, sen pitää, sillä pitää olla rajaton mandaatti. Sitten sen toiminta. Viraston pitää olla unionin alaisuudessa. Meillä on riikkaa virastoja, joita ei konsolidoida riittävästi, koska ne eivät enää ole unionin alaisuudessa. Tämä kuitenkin on, koska komissio nimeää hallintovirkamiehet. Ja olen samaa mieltä siitä, että Euroopan parlamentti nimeäisi tietyn määrän hallintovirkamiehiä. Sitten kansainväliset seikat. Tarkistus 117 liittyen artiklan 28 määrittelee, että virasto voisi tehdä kolmansien maiden kanssa sopimuksia, mutta se olisi vakava virhe. Viraston pitää olla komission alaisuudessa, eli unionin alaisuudessa. Sen ei pidä neuvotella suoraan kansainvälisiä sopimuksia kolmansien maiden kanssa, paitsi jos se on tehty unionin puitteissa. No sitten tämä päämajakysymys. Chichester on ollut yleensä vähän avomielisempi. Hän sanoi, että hän ei olisi kovin suosittu Kreikassa. No, hän nyt varmaan haluaa olla kuitenkin suosittu yhdistyneessä kuningaskunnassa. Eli tämä hyökkäys päämajaa vastaan ei nyt ole eurooppalaista toimintaa tällä hetkellä. Miksi näitä on hajautettu ympäri Eurooppaa? Jotta voitaisiin käyttää tehokkaasti virkamiehen hyvin. Kun rakennettiin maailmanlaajuista hallintoa, tehtiinkö New Yorkin, Lontooseen päämajat ja sitten Uudessa Seelannissa on rugbyn maailman mestaruuskisat. Eli meidän pitää nyt ottaa kaikki kansat ja kansalaiset mukaan. Eli minä tuen sitä sääntöä, että näitä hajautetaan. Täytyy nyt katsoa, pitääkö olla sitten federalistinen pääkaupunki, mutta tällä hetkellä EU on liian hauras, jotta se voisi lopettaa tällaisen toiminnan virastojen osalta. Frau Kollegin Carvalho. Carvalho. I just want to comment on the point of... Kiitoksia, herra puheenjohtaja. Halusin vain ottaa esille tehokkuuden ja tuon äh, virastosijaintipaikan. sijaintipaikan. Tietysti tarvitsemme tehokkuutta, mutta meidän täytyy irrottaa nämä kaksi asiaa toisistaan. Kuten kollega Odi on jo selvittänytkin, niin tässä on kokonainen ajatus maailma sen takana, miten nämä virastot on Euroopan unionissa jaettu. Ja haluaisin vain siterata presidentti Sarkozyta, jossa keskustelut on aloitettu kahdella puolella parlamenttia. Jos haluamme siis keskustella sijaintipaikasta, niin meidän täytyy avata kaikki parlamentti, komissio, virastot – sillä koko tämä ajatusmaailma tässä takana silloin horjuu ja keskustelua tulisi avata, tulisi keskittyä tämän viraston tehokkuuteen tässä vaiheessa. Ja sitten puhua sijainti, ja ei puhua sijaintipaikasta. Kiitoksia sitten Podimata. Hetkinen, Odilla ilmeisesti työjärjestyspuheenvuoro. Oui, suite à l'intervention. Niin nyt tämän kollegan puheenvuoron jälkeen. Ehkä tässä nyt oli tulkkausongelma Ranskaan, mutta sanoisin, että Euroopan parlamentilla ei ole kahta päämajaa, vain yksi päämaja ja kolme työpaikkaa. Eli Euroopan parlamentin pääpaikka on Strasbourgissa. Tempodimata. Kiitos puheenjohtaja. Ihan lyhyesti. Monet kollegat ovat jo sanoneet sen, mikä halusin sanoa. Minusta silloin, jos puhutaan siihen, mitä on sovittu Enisaan liittyen, niin mehän olemme sopineet, että sitä pitää vahvistaa. Sen hallintarakennetta ja tehokkuutta pitää parantaa. Täten me olemme samaa mieltä. Me emme halua organisaation pysyvän ennallaan. Me haluamme muutoksia, me haluamme vahvistaa sitä sen toiminnan parantamiseksi. Haluamme arvioida sen mandaattia sisällöllisesti ja keston suhteen, joten mietimme, vastaako sen rajoitettu mandaatti sen työn sisältöä ja tavoitteita. Ja jos tämä on motivoivaa henkilöstölle, erityisesti tieteelliselle henkilökunnalle, että me haluamme rekrytoida, niin että tällainen organisaatio tarjoaa mahdollisuuden uralle. Hyvät kollegat, nimenmuutos on minusta irrelevanttia. tai sijaintipaikka tällaisia ei voi asettaa ennakkoehdoksi mainitsemillani muutoksille, kuten tehokkuuden lisäämiselle tai mandaatin kestolle. Kuten kollegat jo ihan asiallisesti ovat todenneet, tarpeet muuttuvat, teknologia muuttuu, ja kuten herra Tsukalas totesi, teknologian kehittyminen heikentää argumentteja, joka liittyy organisaation sijaintiin. Meillä on monia teknologisia keinoja, jotka tarvitsevat mahdollisuuden tehdä poikkeuksellista etätyötä. Me tiedämme sen. Joten meidän ei pitäisi keskittyä paikallisiin etoihin. Tässä on kyse Euroopan edusta? Toisaalta emme voi käyttää alibina argumentteja, jotka koskevat organisaation substantiaalista toimintaa avataksemme muita kysymyksiä. Meidän pitää, täytyy ainoita kysymystä, mitä tässä nyt poidaan, eli organisaation sijaintipaikkaa. Kun me teemme päätöksen Enisasta, tai päätimme myös monista muista asioista. Me käytämme kriteereitä useamman eurooppalaisen viraston sijainnista ja logiikka oli hajauttamisen logiikka. Ja se vastasi tiettyihin argumentteihin ja yhä vasta Me haluamme antaa Euroopan kansalaisille sen käsityksen, että Eurooppa ei ole ainoastaan Bryssel ja että EU ei ole niin kuin se on joskus ollut pelkkiä Keski-Euroopan maita. Huomaamatta kohtaamistamme ongelmista haluamme luoda kuvan, että Eurooppa on myös hajauttamista ja että kaikilla Euroopan alueella on samat oikeudet ja samaten velvollisuudet. Nämä eivät ole toisen luokan alueita ja kansalaisia. joten meidän on lisät, e-, edistettävä Euroopan etua viraston arvioinnissa. Ja siinä pitäisi käydä paikallisten etujen yli. Alvivaisen myös, että kriisin aikana, kuten nykykriisi, meidän pitäisi tätä kriisiä ja sen ongelmia käyttää keinoilla kyökin puolelta livata näitä argumentteja vaatimuksia sisälle. Kiitoksia sitten neuvostosta. Marcinski saa puheenvuoron, olkaa hyvä. Panie przewodniczący, panie i panowie, jestem ogromnie wzruszony. Kiitoksia puheenjohtaja, hyvät naiset ja herrat. Minulle on suuri kunnia saada osallistua tähän erittäin tärkeään kokoukseen sekä puolueen valtiona ja muut Euroopan unionin jäsenvaltiot ovat odottaneet tätä mietintöä kärsimättömästi ja myös sen hyväksymistä. Haluaisin kiittää edustaja Chichesteria ja muita hänen kanssaan yhteistyötä tehneitä tästä mietinnöstä. Hän on tehnyt aivan erinomaista työtä ja tästä työstä on ehdottomasti hyötyä, kun pyritään lisäämään tietoverkkojen turvallisuutta. Puola on pyrkinyt poliittiseen kompromissiin ja aikoo saada koko asetuksen hyväksytyksi. Olemme samaa mieltä siinä, että viraston toimivalta pitäisi määritellä selkeästi ja sen tulisi keskittyä tietoverkkoturvallisuuteen ja että siinä tulisi tehdä myönnytyksiä IT-turvallisuudelle. Ja näin ollen näiden resurssien tarkastelu on erityisen tärkeää. Meillä on valtavasti haasteita edessämme. Meidän täytyy vastata niihin yhdessä muiden jäsenvaltioiden kanssa ja neuvoston sihteeristön kanssa. Olemme saaneet nähdä, että hyvää tahtoa on hyvin paljon, olemme siitä kovin kiitollisia. Ja olemme kiitollisia myös edustaja Chichesterille ja muille parlamentin jäsenille. Meillä on erinomainen yhteistyö ja Voimme luottaa siihen varmasti tulevaisuudessakin niin, että saamme aikaiseksi eurooppalaisen kompromissin. Tämän asetuksen hyväksyminen on erityisen tärkeää meille ja miljoonat internetin käyttäjät odottavat tätä päätöstä. Kiitoksia sitten komissiosta Angel Nova. Toivottavasti nyt meni nimi oikein. Tai kuka komission puolesta puhuu? Joku muu siis. Puheenjohtaja, komissio on ehdottanut Enisalle uutta mandaattia. Ajatuksena on, että on tarpeen uudistaa ja vahvistaa Enisan mandaattia. Tärkeä seikka oli kuitenkin se, että kesto olisi viisi vuotta mandaatin osalta, koska komissio katsoo, että tämän alan kehitys etenee niin valtavan nopeasti, että aika ajoin pitää arvioida mitkä ovat oikeat välineet tietoverkkoturvallisuuden osalta. Komissio uskoo, että ehdotus on hyvä pohja neuvotteluille, kun puhutaan mannautin vahvistamisesta ja uudistamisesta. Komissio haluaisi kiittää erityisesti esittelijää tästä mietinnöstä, ja komissio seuraa tätä parlamentin keskustelua suurella mielenkiinnolla. Kiitos. Danke sehr. Dann darf ich zu abschließen. Kiitoksia ja sitten lopuksi vielä Chichester saa puheenvuoron. Uh, uh, Kiitos kollegat rakentavista ottavaisista kommentista ja keskustelusta ja pidän tervetulleena neuvoston läsnäoloa täällä. Kiitän komissiota ystävällisistä kommenteista. Mainitsin neuvoston. Heidän läsnäolonsa kertoo sitä, että tunnustavat asian tärkeyden. Tartun vain parin asian, jotka kollegat totesivat. Ensinnäkin nimen muuttaminen, paikan muuttaminen, muuttaminen. Minusta on konservatiivina ironista, että kollegani vasemmistossa ovat konservatiivisia, eivätkä halua nähdä muutosta. Minä olen konservatiivi, joka vaatii muutosta. Tässä on herkullista ironiaa. Toivon, että tässä löydämme jonkunlaisen kompromissin, kuten eurooppalaisittain haluamme. Täällä estettiin sijaintipaikan suhteen, että ympäristövirasto voi olla Tanskassa, miksei Enisa voi olla Kreikassa. Molemmat ovat poliittisia kysymyksiä, mutta maantieteellisesti tilanne on toinen. Tanska on lähempänä Euroopan ydintä kuin Kreikka. Ja päätä siitä, että että tehtiin siitä, että virasto menisi Kreikkaan ja Kreikan viranomaiset päättivät, että se menisi Kreetalle. Tämä on fakta. Mandaatin pituus. Kuulitte komissio juuri sanovan, että sen pitäisi olla viisi vuotta. Suosittelen, että seuraisimme äh, tutkimuksen suosituksia. Suosittelen tätä tutkimusta, joka on erittäin hyvin tehty. että se loogista, että mandaatti kulkisi samaa, samoin kuin seuraavat rahoitusnäkymät, eli seitsemän vuoden jaksoon. Mutta voimmeko olla varmaa, mikälainen maailma on sadan vuoden kuluttua? Ehdotan, että ei. Olen sitä mieltä, että jos meillä on jatkuva mandaatti, niin meidän täytyy laatia viisivuotisarvioita viraston roolista ja tehokkuudesta. Tietääkseni me teemme tämän viraston lyhyessä elämässä jo kolmatta kertaa. Olemme alueella, jossa teknologia asiantuntemus on sellaista, että ne muuttuvat nopeasti ja se on tunnustettava. Ne olettava sen mukaan. Joten seitsemän vuoden mandaatti ei merkitse, että toimintakausi loppuu siihen vaan ah, se merkitsee, että seitsemän vuoden kuluttua täytyy tehdä päätös, jatkuuko toiminta ja missä muodossa. Ja sitä me teemme nyt noin 7-8 vuotta viraston perustamisen jälkeen. Minusta ehdotus on kohtuullinen, joten en sano, että seitsemän vuotta luo epävarmuutta äh, viraston työntekijöille. Olen vähän pahalla kollega Savelasta, jonka älyä kunnioitan. Että hän sanoi, että hän ei ollut yhtään vakavia argumentteja äh, sijaintipaikan muuttamiseksi. Minä sanoin, u, esitin useampia vakavia argumentteja. Mutta voidaan sanoa, että en ollut kuullut yhtään vakavaa argumenttia sille, miksi se sijaitsee siellä, missä se nyt sijaitsee ellei se argumentti ollut paikallistalouden tukeminen. Me olemme todennäköisesti jonkun kompromissin todennäköisesti. Ette ehkä ole samaa mieltä sijaintipaikan kanssa. Minä en ole ehkä teidän kanssa samaa mieltä. Sitten täytyy löytää jotain tässä välissä. Täytyy myös tarttua siihen, mitä kollega Sukala sanoi. Olen ilahtunut, että niin moni kreikkalainen otti osaa keskustelu. Minä koen olevana vähän tämän kerhon ulkopuolinen. Sanotaan mahdotonta ajatella, että työntekijät ovat muuttamaan, matkustamaan ympäriinsä. Mutta heidän täytyy matkustaa, koska heidän täytyy tavata. Voit ajatella, että minun näkemykseni konfressa edeltävät veden paisumusta. Mutta minä uskon, että tällä alalla henkilökohtaiset kontaktit ovat olennaisia ja heidän työstään, jota, jota he tekevät tällä hetkellä. Ja viittain jälleen tähän tutkimukseen. Matkustamista tapahtuu hurjasti. Ja tämä on tärkeää viraston työn, työlle. Minusta on tervetullut, että halutaan, että virasto, viraston toiminta tehostuu. Me haluamme että virasto keskittyy enemmän internet-turvallisuuteen kuin hallintoon. Ja tällä hetkellä hallinta ei ole mikään häntä, vaan se on lähes viraston koko keho ja ruumi. Se siellä on vain pieni pää, joka tekee internettyötä. Joten ajattelen samaan suuntaan kuin robotiikkaa. Joten odotan lisäkeskustelua, kun kaikki ovat voineet sisäistää tarkistukset ja voimme etsiä sopua. Kiitos puheenjohtaja. Tsukalaisille vielä työjärjestyspuheenvuoro. I find that this, that this... Minun mielestäni puheaikan jaka, ja, jakaminen täällä oli aivan epätasaista. jos yhden puolen edustaja saa valtavasti puheaikaa ja sitten rajoitetaan kahteen minuuttiin muiden puheaikaa, jota minä ainakin noudatin erittäin tiukasti, niin en voi sitten tietysti sanoa, miksi teknisistä syistä tuon sijaintipaikan pitäisi olla Heraklionissa. Ja siitä syystä aion häiritä Itren jäseniä lähettämällä kattavan tekstin, joka sisältää kaiken sen, mitä en voinut täällä sanoa. mich für das Angebot und Kiitoksia. Ongelma liittyy aina siihen, että se ei aina ole ihan oikeudenmukaista, mutta lähes puoli tuntia nyt on ylitetty jo tämän kohdan osalta aika. Eli halusimme, että varjoesittelijät saivat vähän enemmän puheaikaa. Mielestäni se oli ihan oikein. Ja sen jälkeen annoin kaksi minuuttia puheaikaa, ja jotkut kollegat pitivät kiinni tästä ajasta ja toiset ylittivät sen. Ja ne, jotka puhuivat yli kaksi minuuttia, niiltä voidaan myöhemmin poistaa puheenvuoro mutta ei nyt käydä mitään työjärjestyskeskustelua tästä, vaan siirrytään nyt eteenpäin esityslistalla. Savela vielä. Just for informing um, uh, our... Haluaisin vain sanoa kollegoille täällä, että Iraklio on yksi kaikkein hienommista turismikohteista koko maailmassa. Danke für diesen Werbeblock. Kiitoksia näistä mainoksista. Tämä on tietysti tärkeää. Tämä on ihan tottakin. Mutta meidän täytyy nyt siirtyä eteenpäin esityslistalla ja ehkä selvitämme tämän kysymyksen sitten niin kuin Tsukalas ehdotti. Eli kohta viisi. Vuosien 2007-2013 monivuotisen rahoituskehyksen tarkistaminen. Ja Sartori esittelijänä saa puheenvuoron. Ja meidän täytyy nyt voittaa aikaa jokaisen kohdan, kohdalla nyt esityslistalla. Sartori, olkaa hyvä. Presidente. Kiitoksia puheenjohtaja. 15. syyskuuta lähetin lausunnon käännettäväksi. Eli se on nyt kollegoiden käytössä parlamentin nettisivuilla. Samana päivänä myöskin ilmoitin varjoesittelijöille Kramerille, Rivasille, Renikille, että tarkoituksena – oli järjestää kokous heidän kanssaan täysistuntoviikolla, eli toivottavasti voimme keskustella siitä sitten vielä tänään. Kiitän kaikkia tuesta, jota olen saanut ITER-hankkeelle alusta pitäen. Ja edellisissä rahoitusnäkymissä ITER oli saanut oman budjettiotsakkeen. Ja kuten monet teistä tietävät, 2008-2010 ITER-organisaatio on analysoidut kustannuksia. Voisinko nyt saada vähän hiljaisuutta saliin, koska aikaa tässä vain kuluu nyt hukkaan. En nyt halua puhua, kun täällä on niin paljon möykkää täällä salissa. Kiitos. Niin, siis kuten monet teistä tietävät, 2008-2010 ITER-järjestö analysoi kustannuksia ja yritti päivittää äh, tämän hankkeen rahoitustarpeita. Mutta erinäisistä syistä on nyt huomattu, että jotta voitaisiin toteuttaa hanketta teknisesti ja tieteellisesti ITERissä, tarvittaisiin 1,4 miljardia lisärahoitusta – ja nyt se on sitten 1,3 miljardia. Ja olen katsonut ensimmäisiä tuloksia sisäisestä kustannuspolitiikasta liittyen budjettiin, joka oli 6,6 miljardia. Parlamentin pitää siis antaa lausunto näistä säännöistä, jotka liittyvät lisärahoitukseen. Ja monen kertaan olemme puhuneet siitä, että kannatamme tätä – ja koko ITER-hanketta. Mm, ja olemme myöskin todenneet, että tietyt rahoitussäännöt vaativat uudistusta. Lisärahoituksesta on puhuttu vuoden 2010 osalta ja olemme puoltaneet tätä ja todenneet, että osa varoista kohdasta 1a voitaisiin osoittaa ITERin Sehän liittyy työllisyys- ja kilpailukyky- ja kasvukysymyksiin. Meidän pitää nyt toimia näin myöskin vuosien 2012-2013 osalta. Ja komission ehdotus on samansuuntainen kuin se, mistä on puhuttu aikaisemmin, ja voimme suurilta osin sitä tukea. Tässä on kaksi osiota, ja komissio on pitänyt lupauksensa. Yhtäältä on ehdotettu, että mukautetaan otsaketta 2, joka liittyy luonnonvarojen hallintaan, ja 5, hallinnolliset kulut budjetin 2012-2013 osalta. Ja näin voitaisiin saada noin 840 miljoonaa lisää. Lisäksi voitaisiin uudelleen määritellä seitsemännen puitoohjelman budjettia vuosille 2012-2013 ja yksilöidä 460 miljoonaa euroa sieltä teollisuusvaliokunnan esittelijänä en nyt lähtenyt käsittelemään näitä lukuja. Me emme voi päättää, millä tavalla tämän tyyppinen hanke on parasta rahoittaa. Meillä ei ole tarvittavia tietoja eikä myöskään valtuuksia toimia niin. Päätin siis korostaa sitä, mikä meidän mielestämme on tärkeintä jotka, ja mitkä asiat pitää pitää mielessä, kun asiassa edetään. Uskon, että budjettivaliokunta ottaa huomioon ehdotuksemme. Ja kun olemme korostaneet, että me tuemme Itäriä ja kun otimme huomioon komission ehdotuksen, toisessa kohdassa on todettu, että jos yksi A-otsake ei tähän sovellu, meidän pitää miettiä myöskin Eurooppa 2020-strategian tavoitteita. En ole viitannut muihin budjettikohtiin, vaan olen kolmannessa kohdassa vain todennut, että me tuemme sitä, että käytetään erilaisia rahoituslähteitä ja myöskin marginaaleja, joita on käytössä eri otsakkeissa tämänhetkisten rahoituspuitteiden osalta. Neljännessä kappaleessa, toivottavasti olette tästä samaa mieltä, puhutaan siitä, että emme pidä siitä, että käytetään jo myönnettyjä varoja seitsemännessä puiteohjelmassa – vuosille 2012-2013. Me emme voi riskeerata jo allekirjoitettujen sopimuksia ja käyttämällä jo sovittua rahoitusta, ja meidän pitää miettiä, mitä teemme tässä hankkeessa vuoteen 2013 mennessä. Moneen otteeseen parlamentti on korostanut tätä seikkaa, ja myöskin valiokunnan lausunnossa vuoden 2012 budjetin osalta ollaan tällä kannalla. Kohdissa 5 ja 6 pyydetään, että komissio ja ITER analysoivat projektin todellisia tarpeita ja etenevät kustannusten rajoittamisessa ja miettivät rahoitussuunnitelmaa ITERin osalta, joka olisi tehokas, ja myöskin parlamentin pitää säännöllisesti saada tietoa edistyksestä. Myöskin täytyy jatkuvasti tarkistaa, millaisia todellisia tarpeita on lisärahoituksen osalta. Ja meidän pitää myöskin järkiperäistää kustannuksia sen jälkeen, kun olemme saaneet lisätietoja. Ja viimeisessä kohdassa on tärkeitä asioita, koska siinä jätetään tilaa toiminnalle, myöskin kirjallisessa muodossa, mikäli tapahtuu merkittäviä muutoksia joko esimerkiksi lainsäädäntöehdotuksia, jotka liittyvät ITERin kehitykseen läheisesti. Puhun nyt vuoden 2012 budjetista, puitehankkeesta, joka liittyy Euratomiin, 80 prosenttia rahoituksesta ITERin osalta, ja sitten rahoitusnäkymät 2014-2020, joiden aikana taisi olla budjettikohta, joka on osoitettu pelkästään ITER-hankkeelle – sitten aikataulusta. Määräaikatarkistuksen jättämiselle on 18. lokakuuta. Valiokuntaäänestys 10. marraskuuta on budjettivaliokunnassa marraskuussa ja sitten valiokunta, äh, täysistuntoon tämä menee tämän vuoden joulukuussa. Kiitos. Kiitos, Tenko Reide Kampus. Kiitoksia. Haluaisin kiittää edustaja Sartorita tästä erinomaisesta mietinnöstä ja olen hänen kanssaan aivan samaa mieltä. Riippumatta kaikesta, me olemme tämän ratkaisun kanssa jo eläneet useita vuosia ja se on ratkaisu, joka on hyvä Euroopan unionille ja tarjoaa sille lisäarvoa. Sillä on oma merkityksensä. Se mahdollistaa sen, että voidaan saada aikaiseksi myönteisiä kahdenvälisiä vaikutuksia tutkimukseen ja innovointiin. Ennen kaikkea se mahdollistaa sen, että voidaan vahvistaa niiden maiden kapasiteettia, jotka ovat mukana. CERNin esimerkki on sellainen, joka täytyy aina pitää mielessä tällä alalla, vaikka eroja tietysti onkin tämä laboratorio ja CERNin välillä. Meidän täytyy, täytyy saada tiettyä joustavuutta rahoitukseen, jotta voimme vastata kaikkiin syntyneisiin kustannuksiin. Ja olen ehdottomasti esittelijän kanssa samaa mieltä siinä, että voimavaroja tulee löytää tuolta olemassa olevista voimavaroista. Mutta emme ole sitä mieltä, että seitsemännestä puiteohjelmista näitä varoja otetaan. Seuraamme siis suosituksia, mutta on kaksi asiaa, joita täytyy tehdä. Ensinnäkin täytyy ää, äh, saada aikaiseksi parempi hallinto, ja ehdotan, että komissio ja parlamentti sitä valvovat. Lisäksi ensimmäinen ehdotus parlamentissa oli se, että ITERillä olisi erillinen oma talousarviossa ja tämä on aivan erinomainen. Meidän täytyy tehdä kaikki voitavamme, jotta tilanne todella olisi tämä. Sitten Rivasi. Monsieur President. Kiitoksia puheenjohtaja. Itse olin Kadarashissa valtuuskuntamatkalla. Ja ITER on täynnä epävarmuutta. Ensinnäkin rakenne, muutama päivä sitten Japani totesi, että kestää kaksi vuotta ennen kuin pääsemme tavoitteisiin, eli epävarmuutta. Sitten on tieteellisiä kysymyksiä, joita ei ole ratkaistu, kun ajatellaan ITERin rakenteita. Ja tähän liittyy painopistealueiden osalta kyllä vielä ongelmia. Mietinnössä sanotaan, että ei käy, että 1,3 miljardia otettaisiin tutkimuksesta. Tutkimus on oma osionsa ja oma painopistealueensa ja ei käy, että rahat otetaan tutkimuksesta. Uskon, että lisäkustannuksia tulee ja komissio yksi kysymys. Sitoutuuko komissio kahden seuraavan vuoden aikana 2012-2013 siitä, ettei mitään lisäkustannuksia tule, ja jos niitä tulee, niin kuka ne maksaa? Koska tämä nyt on jotain, Siis muistakaa nyt aluksi, oli 4,7 miljardia, nyt se on jo 15 miljardia. Ja sitten minä olisin halunnut, että tehtäisiin todellinen vaikutusten arviointi, mutta sellaista ei ole tehty näistä summista, ja tähän liittyy hyvin paljon epävarmuutta. Eli komissio voisi kyllä sitoutua tähän minun mielestäni. Köszönöm elnök úr, először is gratulálni szeretnék Szart. Kiitos puheenjohtaja felmerül, ami kétségesé teszi azt, hogy... Tietysti on hyvin paljon kysymyksiä, jotka ovat kyseenalaisia, miten voidaan edetä. Tilanne on erityisen hankala. Ja siksi haluaisin lisätä, että Euroopan parlamentissa on monia, jotka haluavat sulkea tämän hankkeen ikuisesti, mutta me emme ole tässä mukana. Kolme tärkeää asiaa. Ensinnäkin taloudelliset intressit, tässä on kyse siitä, että tulevina vuosina energiaturvallisuus voidaan taata ja voidaan myöskin torjua ilmastonmuutosta. Ja sitten vastaavat varat ovat käytössä ja tähän liittyy myöskin ITER. Tämä on tietysti pitkäaikainen kysymys, mutta täytyy ajatella lapsia ja lapsenlapsia, kun mietimme energiapolitiikkaa. Minä en katso, niin kuin monet kollegat, että uusiutuva vihreät energialähteet ovat riittäviä. Se ei pidä paikkaansa. Tämä on eksponentiaalinen käyrä ja työtä täytyy jatkaa. Lisäksi on teknisiä vaatimuksia. Tämä, itse olin Kaderashissa myöskin, ja tämä asia on toteutettavissa uskoisin, enkä usko, että meidän pitää nyt ottaa tässä takapakkia. Me olemme johtoasemassa ja se liittyy tietysti tutkimukseen, se on selvää. Se on nyt pääasia tutkimuksen alalla, mutta tähän liittyy myöskin se, että muita asioita pitää käsitellä, esimerkiksi ydinfyysioon liittyvät asiat, ja nämä tutkimusasiat voivat saavat tukea tässä hankkeessa. Tämä on poliittisen arvovallan kysymys ja on hienoa, että Ranska on päättäväinen ja EU pitäisi olla yhtä päättäväinen kuin Ranskan. Meidän täytyy miettiä johtoasemamme ja säilyttää se, muuten muut maat, Venäjä tai Kiina, voivat tulla esiin ja ottavat sitten johtoroolin näissä asioissa, ja se ei tietenkään olisi meidän kannaltamme hyvä. 2011 mielestäni meillä ei ole enää mahdollisuuksia – saada muutoksia aikaan otsakkeeseen 1a vuosien 2012-2013 osalta. Nämä varat eivät riitä ITERille ja siksi haluaisin, että tämä puute otetaan marginaalista. Uh, thank you, President. Kiitos, puheenjohtaja. Ensiksi painettaisin ITER-projektiin merkitystä – ja miten välttämätöntä on täyttää meidän velvollisuudet Itäneuvoston seuraavaan kokousta odotellessamme. Ja muistut tässä JET-projektista, joka on erittäin tärkeä fuusiolaite, ja siihen liittyy epävarmuutta. Joten tuen esittelijän erityksiä täysin. M- marginaalin käyttöä. Ja ei seitsemännen puiteohjelman määrästä siirtoja. Tämä merkitsee vähemmän 2006-2013, mutta näemme, että on jotakin asioita, joita voidaan lykätä Japanin ongelmien vuoksi. Että nämä eivät vaarana projektia kokonaisuudessaan. Minusta tämä on tasapainoinen ratkaisu ja voin tukea esittelijä. Kiitos Kiitoksia Haluaisin kiittää esittelijää tästä tekstistä, joka on tasapainoinen. Panin merkille nämä huomiot liittyen riskeihin. Se, että tällä hetkellä olemme riskittömässä yhteiskunnassa, no se on tietysti mahdotonta. Kun ajatellaan fuusioenergiaa, ensinnäkin tieteellisesti tiedämme, että tämä toimii. Tämä on venäläisten aloittava kokeilu, mutta sitten kansainvälisesti Yhdysvallat, Japani, Kiina ovat mukana. Eli Euroopan unionin pitää kunnioittaa sitoumuksiaan. Tämä on pitkän aikavälin energia, mutta tämä on energian tulevaisuutta, jos me haluamme lisäksi välttää kahden asteen ilmaston lämpenemisen. Tämähän on tavoite, josta valtioiden päämiehet ovat sopineet. Sitten rahoituksesta. Kiinnittäisin kollegoiden huomioon siihen, kuinka hankalaa meidän on rahoittaa suuria hankkeita, joihin liittyy suuria summia ja jotka ovat pidempiä kuin rahoitusnäkymät. Galileo, ITER, ja olisi hyvä, jos talousarvion valvontavaliokunta ja budjettivaliokunta äänestäisivät ehdotuksesta, joka on tehty, eli luotaisiin tällainen investointisektio. Silloin voitaisiin rahoittaa näitä hankkeita. Ja halusin siis tehdä nämä huomiot ja todeta, että meidän täytyy tukea joustavuutta, jota meillä on ehdotettu. Jos meillä on ylimääriä budjetissa, niin niitä ei palauteta jäsenvaltioihin, vaan ne säilytetään unionin tasolla, jotta voidaan rahoittaa näitä suuria hankkeita. Ja muuten tuen mietintöä täysin ja uskon, että meillä on tässä hyvä pohja. Yksi huomio vielä Haluaisin komissiolle todeta, että se ei ole riittävästi ottanut mukaan parlamenttia ITER-kysymyksiin. Nyt se on tehty, mutta ei nyt nähdä, miten Euratom ja tämä kysymys, miten saamme globaalia näkyvyyttä kaikkien näiden hankkeiden rahoitukselle. Hyvät kollegat, me olemme jo yli puoli tuntia aikataulusta jäljessä. Meidän on pakko käydä läpi kaikki kohdat jotka jäivät käsittelemättä edellisessä kokouksessa. Eli meidän täytyy nyt hiukan nopeammin edetä. Seuraavaksi minuutin puheenvuoroja. Täällä on vielä neljä puheenvuoropyyntöä. Herzog saa ensimmäisen. Thank you, Chair. Kiitoksia No, Pyrin puhumaan hyvin lyhyesti. Minusta meidän täytyy tehdä periaatepäätös siitä, että Euroopan unioni että tuemmeko me vain pientä autotallihanketta vai kokonaista suurta hanketta. Eli meidän täytyy puhua todella mittakaavasta. Olen myös niiden joukossa, jotka haluavat onnitella esittelijää. Meillä ei ole parlamenttina ITER-hankkeessa mitään suurta liikkumavaraa, kuten äh, edustaja Odi jo totesi, sillä neuvosto halusi hoitaa asian itse. Haluaisin kuitenkin ottaa kanta siihen, että meidän täytyy tehdä päätös sadan päivän sisään siitä, kun äh, rahoitusvelvoite on syntynyt. Sillä me puhumme jo tammikuussa tällaisista palkoista, jotka pitää maksaa. On aivan naurettavaa, jos aikaa on alle sata päivää, niin se ei kyllä onnistu. Eli meidän täytyy tehdä tämä tulevaisuudessa ihan selväksi itsellemme. Varsinkin nyt, kun meillä on rinnan tässä keskustelu Euroopan tutkimusohjelmasta myös. Eli erittäin tiukka aikataulu on, mikä ei ole meille hyväksi. Kaikki olemme varmaan samaa mieltä siinä, että rahat täytyy löytyä, mutta se ei saa tapahtua seitsemännen tutkimuspuiteohjelman kustannuksella. ITER-päätöksellä on kuitenkin vaikutuksensa seitsemännen puiteohjelmaan, sillä sielläkin instituutit saavat rahansa ITERistä. Ja raha ei ole ensimmäinen ensimmäistä, jos näin ei toiminta. Minä kannatan esittelijän näkemystä ja minusta se menee oikeaan suuntaan. Sitten niille. Kiitoksia. Ensinnäkin kiittäisin esittelijää. Voin tukea kaikkea sitä, mitä hän sanoi alustuksessa. Ja sitten kollegat jo sanoivatkin, että on tärkeää, että tämä hanke toteutetaan Euroopan tasolla – että tästä pidetään kiinni ja osoitamme, että eurooppalainen suuri hanke, kuten ITER, voidaan johtaa menestyksekkäästi. Ja kolmanneksi, olen sitä mieltä, ja tämä on tärkeä kohta myöskin lausunnossa, kohdassa neljä, että ITER-hanke saa rahoitusta jäljellä jäävästä budjettiosuudesta ja että mitään siirtoja ei tehdä seitsemännestä tutkimuksen puiteohjelmasta. rahat, jotka on varattu seitsemättä puiteohjelmaa varten, tarvitaan siellä. Thank you. Kiitos, Sten Hall. Um, opinion... Pidän tätä lausuntoa tervetulleena. Ja toki sen esittelee erityisesti kahdessa asiassa. ITERin jatkuvasti kasvavat kulut ovat valtava huolenaihe, olen samaa mieltä muuten kollegoiden kanssa, että me tätä ei pidä rahoittaa seitsemännestä puiteohjelmasta. Meidän ei pidä vaarantaa nykytutkimusohjelmaa. Sen sijaan meidän täytyy ajatella strategisesti siitä, miten voimme vähentää kustannuksia. Herra Karvalion Herzogin kommentit ovat tervetulleita siitä, että käytetään JET-ohjelmaa. Voimme vähentää ITERin kustannuksia, jos me annamme JET-projektiin tehdä pohjatyötä uuden teknologian koekäytössä. Ja jos me teemme sitä nyt, voimme vähentää ITERin kustannuksia pitkällä aikavälillä. Meidän ei pidä vaarantaa jätin rahoitusta. Tilanne on mahdoton, jos siellä henkilökunta ei tiedä, onko helettua. Tämä on pitkän aikavälin projekti. Vastauksena Odilla haluan huomauttaa, Fuusio on kiinnostava konsepti, mutta se ei tee mitään ilmastonmuutoksen rajoittamiseksi kahteen asteeseen 2020 ää, asti. Ja tästä Iteristä taas ei ole sähköä ennen 2040. Tämä on pitkän aikavälin projekti. Sitten Elä. Zwei Hinweise. Zum einen... Ähm, Kaksi huomiota. Varoitan nyt siitä, että ruvetaan sormelemaan näitä lukuja. Nämä ITER-luvut ovat nyt realistisia, mutta suuria reservejä ei kuitenkaan ole. Ja mitä nyt tarvitaan budjetista? No, tämä nyt ei ole vakavasti otettava ehdotus. Meidän pitää löytää kompromissi, mutta kompromissi ei voi olla se, että ITER olisi halvempi, jos tehtäisiin näin ja näin. Me tarvitsemme vähintään ne varat, jotka ovat ehdotuksessa. Meillä on ensimmäistä kertaa suht koht realistiset luvut. Tämä oli ennustettavissa ja edellisissä neuvotteluissa totesimme, että tällaiset hankkeet, jotka liittyvät tutkimusvaiheeseen tai perustamisvaiheeseen, niitä ei enää rahoiteta meneillä olevista tutkimusrahoitusohjelmista. Komissio ja neuvosto vastustivat meitä tätä budjettineuvotteluissa ja sanoivat, että meidän täytyy jotenkin tämä hoitaa. Jo viime vuonna tehtiin kompromissi tästä aiheesta ja täytyy sanoa, että Verhofstadt on ottanut Itärin nyt muiden asioiden panttivangiksi. Jo viime vuonna meillä oli tästä asiasta kompromissi ja se täytyy saada aikaan myöskin tänä vuonna. Mutta tärkein asia, jonka voimme tästä oppia, on se, että meille ei tule vain Iteria tai Galileota tai GSM. Me voimme toteuttaa suuria hankkeita, mutta niitä ei voi rahoittaa mennessä olevista tutkimusbudjetista. Meidän täytyy löytää kompromissi, mutta meillä pitää olla myöskin 2020 tavoitteille oma budjettikohta. Meillä on joka vuosi suuria hankkeita tässä samassa tilanteessa, jossa itse nyt tällä hetkellä on. Kiitoksia sitten, jos komissio vielä lyhyesti vastaa näihin esitettyihin kysymyksiin. Kiitoksia esittelijälle erittäin tasapainoisesta ja viisaasta tekstistä. Komissio haluaisi vedota tavoitteeseen, tarpeeseen päästä rahoituksesta nopeasti sopimukseen. Nopeasti tarkoittaa sitä, että ensi vuoden alussa voimme maksaa palkat, mutta me tarvitsemme sopimuksen jo ennen sitä. Sillä korostan sitä, että marraskuun loppuun mennessä pidetään neuvosto, jossa komission kanta voi vesittyä siitä syystä, että sopimusta lisärahoituksesta ei ole siihen mennessä saatu. Eli voi olla, että meitä pidetään ei luotettavana tai uskottavana kumppanina. Tämä on tärkeä asia. Ja tässä suhteessa haluaisimme saada toimivaltaan neuvotella kolmikantaneuvotteluissa 19.10. Ja korostamme myös sitä edistystä, joka on saatu kansainvälisesti ITERissä ja Euroopan unionissa. Aivan kuten tuossa fuusioenergiaksi mietinnössä on osoitettu, niin suuret edistysaskeleet hallinnossa, kustannussäästöissä on esitetty neuvostolle – ja voimme myös ehdottaa sitä, että fuusio energiaksi ohjelma voi esittää parlamentille ne viime vuoden aikana saadut parannukset. Kun tarkastellaan Japanin maanjäristystä ja sen aiheuttamia vaikutuksia, nähdään, että mitään suurta eh, suoraa yhteyttä Euratomin välillä ja Japanin verkoston toimimattomuuden välillä ei ole. Eli meidän ei tarvitse uudelleen aikatauluttaa toimintamme seuraavan kahden vuoden ajalle. Lisärahoitus on tarpeen, kuten aiemmin jo korostin. Kiitoksia. Bedanke mich herzlich. Bitte auch um Kiitoksia. Meidän täytyy nyt edetä vähän pikaisesti. Pyydän ymmärrystä. Niin esittelijä sanoi, että 18. päivää on määräaika tarkistuksen jättämiselle ja tähdätkää siihen. Eli muistakaa tämä määräaika. Sitten seuraava kohta esityslistalla, mutta sitä ennen pieni ilmoitusasia. Eli meille on tullut kiertokirje, te voitte lukea sen, ja siinä puhutaan siitä, että minä en muuttanut esityslistaa. No jotta asia nyt tulisi selväksi. Minä pidän kiinni parlamentin säännöistä ja kokouksen aluksi no kaikki eivät vielä ole paikalle, mutta se ei ole minun ongelma, jos osa tulee myöhässä. Kysyn, onko muutosehdotuksia esityslistaan ei ollut ja siksi esityslista päätettiin näin. Tämä on parlamentaarinen demokraattinen menettelytapa, eikä tämä nyt ollut mitään vilpillinen tässä menettelyssä. Minä olen kurkkua myöten täynnä tällaisiin maileihin. Ja on tämän erittäin ärsyttävää, että jatkuvasti arvostellaan tätä esityslistaa, ja on vaikea luoda esityslistaa niin, että se olisi suurin piirtein oikeudenmukainen, että kaikki voivat esitellä mietintöjään sekä suurista että pienistä ryhmistä. Kaikkia käsitellään samalla tavalla. Ja pidän tästä huolta. Ja jos tämä on jollekin ryhmälle ongelmi, niin otetaan tämä sitten esille tämä asia, mutta tällainen menettely ei minulle sovi. Tämä piti nyt sanoa. Kiitoksia, että kuuntelitte. Sitten siirrymme seuraavaan kohtaan esityslistalla tiivimpi yhteistyö yhtenäisen patenttisuojan luomiseksi. Joo, kiitoksia, kiitoksia. No niin, kyllä minä voin tämän taistelun itsekin hoitaa. Ja esittelijä Mezaros saa nyt puheenvuoron. Kiitos, puheenjohtaja. Ehdotan, että tässä yhdistetään kaksi asiaa, kuusi ja seitsemän, jos tämä ei haittaa teitä. Ehdotan tätä teille, puheenjohtaja. Okei. Okay. Ehdotan, että käsitellään kohtaa 6 ja 7 nipussa, jos tämä ei haittaa puheenjohtaja. Tämä säästäisi aikaa. Okay. Mitä tulee tähän yhtenäiseen patentisuojaan, olen asiantuntijoiden ja kollegoiden kanssa samaa mieltä, että kohtamme historiallisen hetken. Vuodesta 2000 EU on yrittänyt vailla menestystä Äh, päästään yhtenäiseen patenttijärjestelmään. Nyt me kuuntelemme selittävää ehdotusta. Eurooppa on kannattanut innokkaasti eurooppalaisen patenttijärjestelmän luomista ja pidämme lämpimästi tervetulleena komission ehdotusta tasapainoiseksi toimivaksi järjestelmäksi. Jos katsoo taaksepäin ja miettii, mitä lainsäädäntöaskelia on tehty, niin kun meillä on ollut ongelmia päästä yksimielisyyteen neuvostossa kielijärjestelyistä. Neuvostelut jumiutuivat useamman kerran. Lopuksi 12 jäsenvaltiota pyysi komissiolta ehdotusta, joka mahdollistaisi vahvistetun yhteistyön yhtenäisen patenttisuojan alueella. Ja huhtikuun 13. komissio teki kaksi lainsäädäntöehdotusta, jotka mahdollistaisivat sen, että mikä tahansa yritys tai yksilö voisi suojella investointejaan eurooppalaisen patentin kautta, joka ei olisi voimassa, ei valitettavasti 27, vaan 25 jäsenvaltiossa. Vuosikymmenten poliittisten ja asiantuntijakeskustelujen jälkeen jäsenvaltiot Italia ja Espanja lukuun ottamatta tulivat siihen tulokseen, että sisämarkkinoiden yhteen loppuun saattamiseksi yhtenäinen patenttijärjestelmä vaaditaan. Tämä toimii rinnakkaan kansallisten patenttien välillä, joita kansalliset patenttivirastot toimivat. Ja sitten eurooppalainen patentti myönnetään eurooppalaisen patenttiyleissopimuksen kautta. Jäsenvaltiot ja instituutiot tarvitsevat oikeusraamit yhtenäiselle patenttijärjestelmälle lisätäkseen eurooppalaisista innovointia aidosti yhtenäisen järjestelmän luominen aikaansaa nykyjärjestelmän kovasti tarvittua yhtenäistämistä. Tämä merkitsee sitä, että käyttäjät voivat vähentää hallinnollista taakkaa ja vähentää, vähentää patenttikustannuksia 80 prosentilla. Minusta tämä työ pitäisi viedä hedelmälliseen loppuun viivytyksettä ja että muutokset olisivat ainoastaan ei-olennaisia sellaisia, jotka parantaisivat työtä. Itervaliokuntana meidän täytyy ottaa huomioon teollisuuden ongelmat ja erityisesti pk ongelmat. Kun ne pyrkivät hankkimaan patentin tai pyrkivät puolustamaan patenttioikeuksia, on tunnettu, että monet markkina toimet joutuvat loikkaamaan useammankin esteen yli. Meistä äh, kustannusten tasapainottaminen ää, äh, IPON ja jäsenmaiden välillä on tärkeää tästä mitään tällä hetkellä. Euroopan patentin validointi hyväksyttämiskustannukset ovat arvioiden mukaan 22 000 euron välillä. EU-patentin luominen vähentää nämä kustannukset 680 euron per patentti. Ja tämä luo suotuisemmat olot tutkimus- ja kehitysyhteistyöhön investoinnille. sanoa, että, että on tärkeää, että toisena lainsäädäntövallan käyttäjänä on olennaista, että parlamentti saa tietää mitä komissio tekee tämän lainsäädännön puitteissa. Ja nyt siirtyisin esityslistan kohtaan seitsemän. Patentteihin liittyvien riita-asioiden oikeusjärjestelmä. Ja sitten muutaman kommentin yhdennetty, yhtenäisestä riitajärjestelmästä. Tämän ö, yhtenäisen patenttiriita-asioiden oikeusjärjestelmän luominen on olennaista herra Leenen valiokunta-aloitteeseen mietintöön liittyen halusin painottaa joitakin piirteitä tulevan patenttioikeusistuimen merkityksestä. Painotin, että sen pitää olla korkealaatuinen ja että riittojen kustannusten pitää olla kohtuulliset. Laaja-alainen sopimus on tervetullutta. Tämä mahdollistaa, että patenttiriidat voidaan ratkaista kustannustehokkaasti. Seuraavaksi täytyy taata, että tuomioistuimen päätösten laatu on korkea. On olennaista, että tuomareilla on välttämättömät tekniset, tekninen pätevyys ja jatkuvaa koulutusta. Täytyy antaa etusia pk-yrityksille ja nuorille innovatiivisille yrityksille – differentioidun ja yksinkertaistetun kustannusrakenteen muodossa. Meidän täytyy vedota osa ottaviin jäsenvaltioihin, että ratifioivat sopimuksen ilman tarpeettomia viivästyksiä. Kiitoksia sitten Gerek. Kiitoksia puheenjohtaja, hyvät kollegat. Itse en olisi kyllä aivan yhtä optimistinen kuin kollega Saros. Tämä pyrkimys päästä eurooppalaisen patenttiin oli olemassa jo viisi vuotta sitten. Meidän täytyy kuitenkin saada aikaiseksi parempi ratkaisu, sillä muussa tapauksessa on erittäin huonoja uutisia meidän taloudellemme. Me tarvitsemme myös ratkaisuja näihin juridisiin ja prosessikysymyksiin ja tarvitsemme innovatiivisia tapoja toimia. En tiedä, oletteko tietoisia siitä, mutta jotkut eurooppalaiset patentit esimerkiksi lääkealan tuotteissa saattavat olla 800 sivun mittaisia ja se on aivan järkyttävää ja aiheuttaa kammottavan käännöstaakan. Me tarvitsemme yhdenmukaisen patenttikaavakkeen. Tällä tavalla voidaan parantaa kaikkia eri parametreja kaikesta kustannuksen leikkauksista, käännöksissä ja niin edelleen. Nyt se, mitä tässä tehdään, on pieni askel eteenpäin. Tässä hieman vähennetään EU-kustannuksia, jotka katetaan ei-EU-instituutiosta, eli kuten Euroopasta patenttivirastosta. Olemme leikanneet käännöskustannuksia, testausta ja niin edelleen, mutta nuo kustannukset ovat edelleen korkeampia kuin Yhdysvaltojen tai Japanin vastaavat kustannukset. Siitä huolimatta tätä patenttia eivät pk-yritykset voi hakea. Ja kilpailijat Euroopan ja ulkopuolella varmaankin hyödyntävät tilannetta ja ostavat lisenssejä Kiinasta tai Venäjältä. Asetuksessa on järkensä, kunhan vain samalla harmonisoimme nämä hakemuskriteerit kaikissa maissa. Sikäli kun tiedän, itse patenttivirasto usein poikkeaa Euroopan patenttiyleissopimuksen säännöksistä. Tämä on puolikutoinen hanke, joka ei ole riittävän kunnianhimoinen. Meillä on ainoastaan tietoa Euroopan patenttiviraston toiminnasta ja nyt haluaisin käsitellä tätä toista asiakirjaa, joka koskee oikeustoimivaltaa. Ja tämäkään asiakirja ei ole riittävästi koordinoitu jäsenvaltioiden kanssa. Olen aika yllättynyt tästä, sillä se mitä pyritte viemään eteenpäin on sellainen hanke, jota ei ole yleisesti ottaen hyväksytty. Mitään käännöksiä ensinnäkin ei ole ja juridinen kielenkäyttö on erittäin hankalaa. Minun uskoakseni tässä pyritään asian, joka on haitallinen Euroopan unionille, sillä me emme pysty lainkaan arvioimaan sen rahoituksellisia vaikutuksia talouksiimme. Se, mitä tässä tehdään, on, että siirretään EUn ulkopuolisen organisaation Euroopan patenttiviraston toiminnan kustannukset, joka muuten on aika kallista EU-jäsenvaltioille – Keskimääräinen palkka tuossa virastossa on noin 10 000 euroa kuussa. Voidaan vain kuvitella kokonaista armeijaa ihmisiä, joka katsoo tiettyjä numeroita ja valvoo niitä. Kiitoksia, Tasnovski. Děkuji, pane předsedo. Já eh, tento materiál eh, chápu jako snahu dospět, eh, to, co říkal můj předřečník, pan kolega Gerik. Kiitoksia. Haluaisimme saada nyt paremman tuloksen ja arvostan Mesharusin ponnisteluita työstää tätä asiaa. Tämä nyt ei ole viimeinen kerta, kun keskustelemme tästä asiasta. Ja meidän täytyy miettiä menettelyä, joka tulee kestämään vielä kauan ennen kuin saamme aikaan eurooppalaisen patentin, ja jolla on kaikki se merkitys, joka siellä pitää olla. Näin patentit ja keksinnöt on täysin ja täysimittaisesti suojattu koko EUn alueella. Tämä on hyvin monimutkainen kysymys, ja meidän täytyy katsoa, kuinka pitkään jäsenvaltiot tästä neuvottelevat. Onko kyseessä menettely, joka on hyvin pitkä ja hankala menettely – No mietinnössä otetaan nyt kuitenkin askel eteenpäin. Ja minulla olisi yksi kysymys tai huomio. Ymmärrän, mitä Mesharos tarkoittaa pk-yritysten suojaamisella. Kustannuksia on saatava alemmettua, jotta meillä on riittävästi varoja ja inhimillisiä voimavaroja. Ja näin voidaan toteuttaa eurooppalainen patentti. En kuitenkaan ole niin varma siitä, että voidaan sanoa, että PK-yritykselle tulee edullisemmat kustannukset. Tähän on monta syytä. Mehän olemme nähneet tämän kaikissa arvioissa, joita PK-yrityksissä on tehty. Siellähän halutaan aina pitää kiinni tietyistä rajoista, mutta on hyvin vaikea valvoa, onko kyseessä sitten pieni vai keskikokoinen yritys. Ja yeah. Euroopan patenttivirasto haluaa aina löytää sen kultaisen keskitien tässä kysymyksessä. Ja on hienoa, että Mesharos on maininnut pk-yritykset tässä. Todennäköisesti niille tulee ongelmia – mutta ehkä me voisimme miettiä PK-yritysten tukemista uudelleen ja yhdistää se muihin kysymyksiin. Ja uskon, että tämä mietintö ei ole viimeinen mietintö tästä asiasta. Meille tulee vielä useita kysymyksiä ja mietintöjä ennen kuin tekijän oikeussuoja Euroopassa todellakin on täysin toteutunut. Eli arvostan Mesharosen ponnisteluita ottaa askeleita eteenpäin tällä hankalalla tiellä, joka johtaa patenttisuojaan. Ja kiitoksia, uskon, että tämä keskustelu jatkuu vielä ja että myöhemmin meillä on vielä mahdollisuus miettiä järkevää tapaa edetä, jotta saamme aikaan todellisen eurooppalaisen patenttisuojan. No niin, sitten vielä kahden minuutin puheenvuoroja. Olkaa hyviä. Minä puhun lyhyesti. Mikki. Meidän täytyy vain... Minä lyhyesti. Meidän täytyy vain muistaa, että paras on hyvä vihollinen tässä projektissa. Anteeksi, puheenjohtaja. Okei, okay, hyvä. Puhe- esittelijä monessa suhteessa oikeassa, mutta täytyy muistaa, että paras on hyvän pahin vihollinen. Me olemme odottaneet, että tämä olisi prosessi, joka pääsisi liikkeelle. No, sitä me olemme odottaneet pitkään. Ja sitten täällä Iterissä e, sanoa, että, e, e, tämä ei edetä niin kuin saadaan kaikki toiveet täytettyä. Se estää se projektin etenemistä. Meidän täytyy tukea esittelijää tässä asiassa niin, että saisimme tämä prosessin raiteille. Ja sitten kaikki ne puutteet, jotka me näette tässä prosessissa sisällössä, se, siihen täytyy tarttua vähän myöhemmin. Koska eihän tämä mikään prosessin loppu ole. Eikä sisältö nyt ole kaikkea, mitä me voidaan toivoa, mutta vihdoinkin me olemme päässeet käyntiin. Kiitos. Kabalchitis ten Balšytis. Mes pirmininkė, iš tikrųjų jau kaip buvo minėtas senai lauktas yra pasiūlymas iš Europos. Kiitoksia puheenjohtaja. No me olemme tätä ehdotusta odotelleet jo pitkään. Jo vuosikymmenen olemme pyrkineet luomaan yhdenmukaisen patenttijärjestelmän ja tähän mennessä ei ole mitään tuloksia saatu. Vaikuttaa siltä, että meidän täytyy saada riittävästi poliittista tahtoa, jotta voimme viedä tätä prosessia eteenpäin. Ja tietysti on mahdollista luoda aivan täydellinen järjestelmä heti alusta lähtien, mutta ensiaskel täytyy kuitenkin ottaa. Hyvin usein olen mukana kansainvälisessä delegaatiossa ja tiedän kokemuksestani, että aina kun tapaan kaupan ja teollisuuden edustajia, niin he uskovat, että meidän täytyy varmistautua siitä, että meillä on riittävä tekijänoikeuksien suoja. Uskoakseni tämä ehdotus on aivan oikea-aikainen. En ymmärrä, miksi Euroopan unioni käyttää miljoonia tutkimushankkeisiin. Mutta jotkut jäsenvaltiot jostain syystä eivät halua osallistua tähän patenttijärjestelmään. Minä kannatan tätä ehdotusta. Toivottavasti valiokuntamme osoittaa riittävästi poliittista tahtoa, että tätä prosessia voidaan viedä eteenpäin. Sitten Vidal Quadras. Kiitoksia, puheenjohtaja. Todellakin tämä kilpailuväline on ehdottoman tarpeellinen Euroopan unionille. Yhtenäinen patentti yhteisön tasolla antaa meille erinäisiä etuja, kun ajatellaan kilpailukykyä, ja myöskin, jotta eurooppalaiset yritykset, jotka haluavat suojata tuotteitaan, aikansaannoksiaan, tekijänoikeuksiaan unionissa ja myöskin niissä yrityksissä, jotka ovat EUn ulkopuolisia ja haluavat tällaista suojaa tekijänoikeuskysymyksissä EUn alueella. Tämä väline on täysin välttämätön. Aina kun puhutaan siitä, että pitää parantaa Euroopan talouden kilpailukykyä, aina mainitaan se, että tarvittaisiin yhtenäistä, yhtenäistettyä eurooppalaista patenttia. Kukaan ei epäile tätä, ja me kaikki uskomme tähän. Ja kyse on siitä, että sopeutamme nämä tavoitteet, jotka ovat meille kaikille yhteisiä, todellisuudeksi, jotta Euroopassa olisi suurta kielellistä heterogeenisyyttä ja myöskin patenttien tuotantoon liittyvää heterogeenisyyttä. Tietyissä maissa on hyvin paljon patenttihakemuksia ja toisissa taas melko vähän. Jotta nyt voisimme viedä tätä aloitetta eteenpäin, mielessäni on yksi asia, ehkä hiukan epätoivoinen, eli se, että käytettäisiin vahvistettua yhteistyötä. Vahvistettu yhteistyö nyt ei ole sopiva väline tässä kysymyksessä, koska on perussopimuksessa selvää, että kielijärjestelmästä päätetään yksimielisesti. Tämän lisäksi muitakin asioita on kyseenalaistettu tuomioistuimessa. Ja näin ollen mielestäni se, että etenemme vahvistetun yhteistyön kautta, johon jotkin jäsenvaltiot ovat turvautuneet, mielestäni se ei ole järkevä tapa edetä tässä asiassa. Mielestäni meidän pitäisi nyt mielikuvituksellisesti miettiä, millä tavalla voimme päästä eroon tästä tilanteesta ja joka olisi kaikille hyväksyttävissä. Ja ehdottaisin ihan henkilökohtaisesti, että ehkäpä tämä kolmen kielen järjestelmä, jota nyt on ehdotettu, Ehkä se voitaisiin nähdä todisteena, väliaikaisena todisteena siitä tilanteesta, jonka kaikki ovat hyväksyneet viime vuosina, että tämä only English, vain englanti, on käytössä. Jos kaikki hyväksyisivät tämän, silloin tämä kolmen kielen järjestelmä – olisi siirtymävaihe, kun ollaan jonkin ajan kuluttua menossa siihen, että meillä olisi enää yksi kieli käytössä. Pelkästään englanti. Ja sitten kaikki olisimme tasa-arvoisessa asemassa. No, se voisi olla kompromissi, muotoilu, jonka avulla voisimme ratkaista tämän kysymyksen. Jos Espanja ja Italia pitävät kiinni kannastaan, eivätkä hyväksy tätä kolmen kielen järjestelmää ja vievät tämän tuomioistuimeen, niin luonnollisesti silloin tämä, tämä prosessi halvaantuu. Ja muut sitten taas haluavat pitää kiinni kolmen kielen järjestelmästä, niin silloin toiminta ei ole kovin hedelmällistä. Eli minä ehdottaisin tätä menettelyä Eli tämä kolmen kielen järjestelmä olisi väliaikainen järjestelmä ja viime kädessä sitten jonkin ajan kuluttua käytettäisiin pelkästään englantia. Sitten Carvalho. Thank you very much. Paljon kiitoksia. Pidän tervetulleena tätä asetusta. Ja Euroopan yhtenäinen patenttisuoja on tärkeää Euroopan kilpailukyvyn kannalta. Portugali on liittynyt tähän järjestelmään. Meistä paras olisi tämä englanti ainoastaan kielijärjestelmä. Me tuomme sitä ideaa, että kolmen kielen vaihe olisi siirtymävaihe, joka pistäisi kaikki tasaiselle, lukuun ottamatta Isoa-Britanniaa, joka on tämä vanha juttu. Yeah. Sitten Cancun. Kiitoksia puheenjohtaja. Minä en tarvitse tätä puheenvuoroa nyt kun Vidal Quadras ja kollega puhuivat minua ennen ja sanoivat sen, mitä minä halusin sanoa. Eli tuen täysimittaisesti sitä, mitä he sanoivat. Kiitos. Kiitoksia. Ja ehkä tämä kohta voidaan sitten päättää, vai onko jolle, jollain vielä puheenvuoropyyntö? Charles vielä. I, I want... Lause vain. Haluan kiittää kollegoita kommenteista, kriittisistä ja tukevista. Tietoisesti ja en aloittanut kielikysymyksellä, se on hyvin harka. Minä Tiedän, kuinka monet neuvottelut ovat menneet pieleen tämän vuoksi. Mutta periaatteessa minä kannatan yhden kielen prosessia tulevaisuudessa. Mutta realistisesti minä en näe, miten tähän sopimukseen päästään. Sanoisin kuitenkin, että kollegalle, että tarkistusten takaraja on 11. lokakuuta. Sehr darf damit diesen Tages Kiitoksia, eli tämä kohta on käsitelty. Siirrymme kohtaan kahdeksan. Euroopan parlamentin päätösasema Durbanin ilmastonmuutoskonferenssista. Tästä puhuttiin jo hiukan lyhyesti. Ja kirjallisesti esittelijä ja varjoesittelijät ovat tätä asiaa jo käsitelleet ja yrittäneet löytää konsensuksen. Ehkä Jordan Sisältä saa nyt ensimmäisen puheenvuoron, mutta hän nyt ei ole ilmeisesti juuri nyt paikalla. Eli ehkä sitten ensin varjoesittelijät. Eli Chimanski sai ensimmäisen puheenvuoron. Tai hetkinen. No niin. Esittelijä tuli paikalle. Hänen on puheenvuoro. Kiitoksia kovasti. Keskustelemme juuri asioista, jotka liittyvät ilmastonmuutokseen Käytänpä äidinkieltäni. Meillä on nyt päätöslauselmaesitys, jossa esitämme oman kantamme neuvotteluihin, jotka liittyvät ilmastonmuutoskysymyksiin. Valiokunnalla on samat mandaatti kuin viime vuonna. Meillä on nyt valiokunnan kanta Meillä on tarkistuksia ja toivottavasti ympäristövaliokunta hyväksyy ne. Tavoitteenani on, että kaikki poliittiset ryhmät tukevat sitä, mitä nyt on saatu aikaan. Ja haluaisin kiittää kaikkia varjoesittelijöitä erittäin hyvästä yhteistyöstä. Meillä on tämä lopputulos, joka mielestäni on erittäin hyvä. Valiokunnan vastuualasta on pidetty kiinni. Ja myöskin äh, on puhuttu kansainvälisistä sopimuksista, mutta emme nyt puutu EUn sisäiseen politiikkaan, joka ei vaikuta kansainvälisiin neuvotteluihin. Tässä on yksi kohta, joka liittyy teollisuuteen, kestävään talouteen ja sitten toinen kappale, joka liittyy teknologiaan ja tutkimukseen. Me myöskin ehdotamme tiettyjä täydennyksiä energiatehokkuuteen, ja nehän liittyvät meidän vastuualueeseemme. Me olemme ottaneet kantaa siihen kysymykseen, että ilmastonmuutos ei ole pelkästään uhka, vaan se on myöskin mahdollisuus. Ja tietysti täytyy myöskin katsoa, mitä kolmansissa maissa tehdään, koska jos me ryhdymme ilmastonmuutoksen alalla – toimiin pelkästään EU:ssa, niin äh, sitten saattaa käydä niin, että me tee mitään hyvää kansainvälisissä puitteissa, ja se voi vaikuttaa kielteisesti EU:hun. Eli kansainvälisiä toimia on nyt korostettu, kansainvälistymistä. Me puhumme hiilivuodosta ja olemme huolissamme energiaintensiivisistä aloista ja korostamme myöskin Kiinan roolia ja Yhdysvaltojen roolia tässä kysymyksessä. Tässäkin me ehdotamme alakohtaista lähestymistapaa ja se, miten tämä kaikki liitetään sitten 2020 strategiaan. Nyt puhutaan markkinamekanismien kansainvälistymisestä koska me emme ole vakuuttuneita siitä, että valtiot, joilla on mahdollisuuksia, käyttäisivät markkinamekanismeja vähentääkseen päästöjä. Ja tämä täytyy sopia jotenkin globaalisti. Euroopan unioni on päättänyt tästä järjestelmästä, ja sitten teknologian ja tutkimuksen osalta me korostamme, että pitäisi toteuttaa teknologiavaihtoja, ottaen huomioon kuitenkin tekijänoikeuskysymykset. Mehän tiedämme, että Cancunissa hyväksyttiin teknologiajärjestelmä ja haluaisimme, että se otetaan käyttöön mahdollisimman nopeasti. Myöskin kansainvälisesti pitäisi sijoittaa enemmän varoja tutkimuksiin ja kehitykseen. Menestys on mahdollista vain, mikäli onnistumme saamaan aikaan edistystä teknologiakysymyksissä. Teknologian ja know-hown tietotaidon siirto on tärkeää ja myöskin niihin liittyvät investoinnit. Eli tässä siis sisällöstä. Puheenjohtaja sitten vielä pari menettelyyn liittyvää huomiota. Ensinnäkin teollisuusvaliokunnan rooli siinä vaiheessa, kun hyväksytään päätöslauselma joulukuussa. Päätöslauselma liittyy ympäristövaliokunnan toimintavaltaan ja meidän roolimme ei ole ihan samalla tasolla kuin ympäristövaliokunnan. Mielestäni meillä pitäisi olla samanveroinen rooli, Ympäristövaliokunta käsittelee ympäristöasioita ja me teknologisia, energiaan liittyviä, teollisuuteen liittyviä ja tutkimukseen ja informaatioteknologiaan liittyviä kysymyksiä. Ne ovat kaikki tärkeitä ja vähintäänkin yhtä tärkeitä kuin ekologiset näkökulmat. Ja meidän pitäisi olla samalla tasolla ympäristövaliokunnan kanssa, ja se pitää vahvistaa myöskin muodollisesti, jos ei nyt tänä vuonna, niin ainakin ensi vuonna. Ja tämän päätösaseman laatijana myöskin teollisuusvaliokunnan pitäisi olla mukana yhtä lailla kuin ympäristövaliokunnan. Ja sitten läsnäolo ympäristökonferensseissa. Meillä on aina vaikeuksia päättää, kuinka paljon jäseniä laitetaan Euroopan parlamentin valtuuskuntaan. Siellä on jäseniä, jotka eivät ole virallisesti valtuuskunnassa, mutta jotka ovat akkreditoituna. Yleensä komissio on tämän hoitanut, mutta joka vuosi on yhä enemmän ongelmia, ja tänä vuonna on taas enemmän ongelmia kuin viime vuonna. Ja nyt vaikuttaa siltä, että parlamentin jäsenet, jotka eivät ole mukana parlamentin virallisessa valtuuskunnassa, eivät voi saa akkreditointia komissiosta, ja se on nyt suuri ongelma. Ja tämä johtuu siitä, että teollisuus- ja ympäristövaliokunnat eivät saa samanlaista kohtelua ympäristövaliokunnalla on enemmän paikkoja valtuuskunnassa kuin teollisuusvaliokunnalla. Ja me tässä valiokunnassa käsittelemme hyvin syvällisesti näitä asioita, emmekä ole saaneet mitään akkreditointia. Ja erittäin kielteistä on, että saimme suosituksen, että meidän pitäisi miettiä toisenlaista akkreditointia. No, on hyvä, että, on hyvä, että joku auttaa meitä akkreditoinnissa – mutta tämä on kuitenkin suuri ongelma. Ensinnäkin, mitä minä teen parlamentin jäsenenä, jos Globe akkreditoi minut? Mitä sitten voin tehdä Durbanissa? Onko minulla samat mahdollisuudet tehdä työtäni kuin kollegoillani? Voinko käydä kaikissa kokouksissa kuin he? Tuo on ensimmäinen kysymys. Ja sitten toiseksi riippumattomuus. Jos Globe akkreditoi minut, niin silloin minun jää tämä leima. Ja vaikka tämä ei olekaan ihan selvä, kyse on kansalaisjärjestöstä. Eli esimerkiksi, mitä ajateltaisiin, jos joku menee IT-konferenssiin ja saa akkreditoinnin Microsoftilta. Tällaista ei voida hyväksyä ja tällaiset käytännöt pitää kieltää. Eli puheenjohtaja, meidän pitää varmistaa se, että val- teollisuusvaltuuskunnan jäsenet, jotka käsittelevät ilmastonmuutoskysymyksiä, saavat samat mahdollisuudet osallistua työhön siellä kuin ympäristövaliokunnan jäsenet. Kiitos. Szymanski. Ten Szymanski. Dziękuję bardzo. E, pełna zgoda z tym, co e, w ostatnich... E, Kiitoksia. Se, mitä esittelijä totesi varsinkin hänen viimeiset lauseensa öö, sanovat, että niiden tulisi olla yhtä tärkeä kuin Euroopan parlamentin lähestymistavan, koska nimenomaan teollisuudessa tätä politiikkaa täytäntöön pannaan. Siitä syystä ympäristöpolitiikan muokkaamisen vaikutukset tuntuvat suoraan teollisuudessa ja Nämä vaikutukset ovat valtavia, koska vaarana on se, että muuten vaarannamme teollisuutemme kilpailukyvyn ja energiaintensiivisten teollisuuden haarojemme kilpailukyvyn. Nämä ovat kaikki tärkeitä asioita ja poliittinen ryhmämme olettaa, että näitä asioita jatkuvasti pidetään esillä, koska seuraukset ovat paljon pidemmälle ulottuvat kuin pelkästään se, että yritykset siirtyvät muualle. Lisäksi näillä teollisuuden aloilla kehitys jumiutuu Euroopassa ja se hidastaa innovointia. Siitä syystä meidän tulisi vaatia sitä, että keskitymme tähän kysymykseen. Haluamme, että Eurooppa on poliittinen johtaja näillä aloilla ilman, että vaaditaan sitä, että pääsemme näihin itse asettamiimme rajoitteisiin. Kiitoksia. Se Carvalho. Ei kun anteeksi. Ensin varjoesittelijät. Ultsok ensin. Eh, Kiitos puheenjohtaja. Ensiksi haluaisin varjoesittelijänne SD-ryhmän puolesta kiittää hyvästä yhteistyöstä muiden puolueryhmien kanssa. Me olemme olleet erittäin pragmaattisia. Olemme lähteneet siitä sopimuksesta, joka tehtiin Kankunin viime vuoden ilmastohuippukokouksessa. Me olemme selkeästi lähteneet siitä, mikä on ITRE-valiokunnan toimivalta tässä kysymyksessä. Päätöslauselma tukeutuu, päätöslauselmassa olemme tarttuneet tällaiset kohdat ja olemme keskittyneet paljolti energiasektorin panokseen, energian tehokkuuteen. Energiatehokkuudella täytyy olla suuri merkitys kansainvälisissä neuvotteluissa. Viime vuonna Kankunissa meillä oli myös erityisseminaari, jonka järjestimme energiatehokkuudesta. Se oli Euroopan parlamentin panosseminaari toimintaan. Uutta tässä on se, että, että olemme myös yhdistäneet tähän raaka-ainestrategiaan puitteissa tehtyä työtä. Sehän on ajankohtaista parlamentissa ja komissiossa. Tässä puhutaan resurssien käytön tehokkuudesta ja raaka-ainekysymyksestä. Me olemme liittäneet sitä tähän päätöslauselmaan, joka on erittäin selkeästi ja hyvin kirjoitettu. Tässä on luku myös, kohta myös köyhyydestä. Se on kohta 14.1. Ja se on ollut tärkeää kaikille puolueille tässä työssä. Kaikista tärkeintä on kuitenkin kysymys vihreiden työpaikkojen vuotamisesta. Jos me emme ole tavattoman kunnianhimoisia ja päteviä investoidessamme energiatehokkaisiin ratkaisuihin resurssien käytössä, ellemme me tee resurssitehokkaita ratkaisuja, silloin mm, riskinä, että me menetämme työpaikkoja. ja kilpailijat ovat samat kuin ennenkin, Yhdysvallat ja Kiina, jotka investoivat raskaasti näille alueille. Eli ilmastoinvestointeja pitää, pitää kustannuksina, vaan investointeina kilpailukykyyn. Ja usein me emme ole tarpeeksi hyviä, vaikka puhumme somasti tästä itressä ja muissa valiokunnissa – aika heikkoa näyttöä meillä on tästä toesta. Ympäristöinvestoinnit, ilmastoinvestoinnit tuottavat tuloksia työpaikkojen muodossa. Ja me emme yksinkertaisesti osoita tätä todeksi. Me emme puhu sen puolesta riittävästi. Ja miten sitten tähän tulevaan kokoukseen tulee, minusta on kohtuullista, että Itrevaliokunnalla on suurempi vaikutus tällaisiin päätöslauselmiin ennen ilmastonmuutoskonferenssia. Mutta minusta on tärkeää, että ITRE-valiokunnalla on painoa ympäristövaliokunnassa, joka on vetovastuussa. Minusta tämä on toiminut aika hyvin näiden kahden vuoden aikana, kun olen ollut mukana. Mutta meidän täytyy olla valveilla. Meidän täytyy kehittää yhteistyötä, että emme äh, jumiudu tähän tilanteeseen, että jossa Itri pysyy juoksuhaudoissaan ja Envi-valiokunnan osuus laajenee. Kummallakin valiokunnalla on oma, omat taitonsa ja osaamisen alueensa. Olen kovasti kiitollinen esittelijälle. Olen kiitollinen ITRE-valiokunnalle. Olisin kiitollinen, jos ITREn sihteeristä ja puheenjohtaja voisivat auttaa akkreditoinnissa. Meillä on ainakin yksi jäsen, jolla on poikkeus. meillä on yksi henkilö, Äh, Envi-valiokunnan jäsen, joka, jota ei ole myöskään akkreditoitu. Envi-tapauksessa henkilö on valmis kattamaan kaikki kustannukset itse jopa, mutta hänkään ei saa akkreditointia. Ja tämä on ihan, ihan kohtuutonta. Yksi komission argumentti on, että että voi matkustaa liian suurilla delegaatilla näihin kokouksiin. Ymmärrän tämän argumentin täysin, mutta en sitten voi ajatella, että nuo ovat vain pari jäsentä jonkun jäsenvaltion parlamentista. Me edustamme 27 jäsenvaltiota. Delegaatio ei ole kohtuuttoman suuri. Ja haluaisin mielelläni apua, että saisimme mukaan nuo ITREN ja ENVin jäsenet, jotka eivät ole vielä saaneet akkreditointia. sen sijaan, että he matkustaisivat sinne NGO-akkreditoinnilla. ei ole tietoa, pääsevät kokoukseen. Sillä matkustaa puolen maapallon ympäri ottaakseen osaa viideksi päiväksi kokoukseen, joten vetoaisin kaikkiin, jotta tämä saataisiin aikaan. O Cavallo. Ste Carvalho. Thank you very much, President. I would like to say... Kiitoksia puheenjohtaja. Haluaisin kiittää esittelijää ja myös varjoesittelijä Jordania erittäin hyvästä työstä. Haluan painottaa kahta asiaa. Ensinnäkin EPPltä on ollut jo ehdotus, joka koskee tätä toimialakohtaista lähestymistapaa, jonka kollegat hyväksyivät. Ja tuo toimialakohtainen lähestymistapa voisi olla hyvä tapa yhdistää ilmastonmuutoksen torjunnan teollisuuden kilpailukykyyn ja näin vältetään myöskin hiilivuodot. Tämä voisi olla uusi tapa katsoa kansainvälisiä neuvotteluita ja löytää innovatiivisia ratkaisuja uuteen kansainväliseen sopimukseen, jonka avulla voidaan korvata Kioton sopimus. Toinen kohta, josta on kovin että se on tähän sisällytty, on CDMn sisällyttäminen tähän. Ja tässä on vain kaksi maata, jotka hyötyvät siitä, Intia ja Kiina. Ja CDM äh, on käytetty tähän tarkoitukseen. Sitä tulisi muokata uudelleen, jotta sen avulla voitaisiin ähm, soveltaa myös vähiten kehittyneisiin maihin. Komission tavoitteena on katsoa toimialakohtaisia sopimuksia Kiinan ja EUn välillä. Ja se on eri tapainen sopimus. Lopuksi tuen kollegoitani Saksan, Saksan valtuuskunnasta ja koordinaattorimisten puolesta lisää. Hodel Castillo. Tendel Castillo niin haluaisin nimenomaan keskittyä tähän viimeiseen asiaan. Ja haluaisin tietysti kiittää esittelijää erinomaisesta työstä ja myöskin varjoesittelijöitä. Ja puhuisin nyt näihin menettelykysymyksiin, koska monta kertaa tässä on nyt vähän hämmennystä siitä, miksi teollisuusvaliokunnan pitää toimia samalla tasolla ympäristövaliokunnan kanssa. Ympäristövaliokunta käsittelee ympäristönmuutoskysymyksiä, ja yhtä puolta asiaa, asiasta. Eli että pitää olla tiettyjä tavoitteita ja meidän täytyy miettiä, mitkä olosuhteet selittävät sen, että ilmastonmuutos on niin tärkeää, että sen suhteen pitää toimia, mutta itse mietitään sitten, millä tavalla voimme päästä näihin tavoitteisiin. Ja vahvistettu yhteistyö tässä mielessä on väistämätöntä. Ja tämä tietysti näkyy siitä, miten on koottu nämä kansainväliset valtuuskunnat ja ketkä ottavat osaa näihin ilmastonmuutoskonferensseihin. Eli mielestäni tässä nyt on hyvin hankala tilanne, koska tässä estetään se, että varat, jotka on varattu kokousten järjestämiseen – niitä käytetäänkin Durbanin matkaan. Ja tässä on perusteltu sitä niin, että tämä tasapainottaa virallista kokoonpanoa, kun ajatellaan poliittisten ryhmien edustajia. Eli nyt voidaan katsoa, voidaanko näitä varoja käyttää, ja sitten sanotaan ei Durbanin osalta. Eli mielestäni tämä asia pitää nyt oikaista. Tämä voidaan tehdä helposti, Tästä voidaan tehdä päätös, eli jokaisen poliittisen ryhmän jäsenet voivat mennä Durbaniin käyttää näitä varoja. Kolme yhdestä ryhmästä, kaksi toisesta, kaksi toisesta ja niin edelleen. Mutta se, että tätä mahdollisuutta käytetään tämän kokoonpanon laajentamisen on tärkeää. Näin jäsenet saavat rahoitusta näistä omista varoista, mutta heillä on myöskin akkreditaatio, ja sitten voimme koota koko ryhmän, joka on tietysti suurempi, mutta kun ajatellaan tätä konferenssia, on normaalita, että lukumäärä on suurempi. Ja pyytäisin, että valiokunnan puheenjohtaja miettisi, miten asia voidaan hallinnoida. Kyse on yksinkertaisesti siitä, että sama verran edustajia olisi jokaisesta poliittisesta ryhmästä, jotka ovat edustamassa virallisesti Euroopan parlamenttia – ja että siellä olisi mahdollista olla mukana omin varoin käyttämällä näitä varoja ja että saisi akkreditaation, eivätkä joutuisi menemään sitten muiden organisaation akkreditoitavaksi, koska se on hiukan naurettavaa. Kulaska Bubinska. Kiitoksia sitten Kulaska Bubinska. E, dziękuję bardzo, dziękuję za bardzo zrównoważony i dobry. Paljon kiitoksia tästä tasapainoisesta mietinnöstä. Haluaisin toistaa kaksi asiaa. Olen ollut Intia-delegaation jäsen. Ja olen palannut äskettäin kokouksesta, jossa komission edustaja sanoi, että me ryhdy mihinkään laajoihin projekteihin Intian kanssa – mikä merkitsi, että paikallista ymmärrystä oli vaikea saada, mutta meidän pitäisi ehkä vähän painostaa. Tässä tämä ehkä pitäisi lisätä mietintää. Meidän pitäisi keskittyä kahden keskeisin ilmasto- ja energiaprojekteihin äh, EUn ja joidenkin kolmansien maiden, kuten Intian kanssa. Tämä auttaisi lisäämään meidän näkyvyyttämme. Ja täytyy sanoa, että EU Intiassa keskustelussa ja muuten tulee kovasti esille. Tämä lisäsi tietoisuutta. Taloudellinen diplomatia on yhtä tärkeää kuin poliittinen diplomatia. Meidän täytyy alleviivata ilmasto- ja energiakysymyksiä. Pitää niitä ylhäällä esityslistalla. Toinen kysymys on sitten vahvistettu yhteistyö vetoan puheenjohtajaan. Meillä pyyntö. Ehkäpä tämä säädös 51, joka liittyy vahvistettuun yhteistyöhön, sitä pitäisi käyttää useammin. On paljon ympäristö- ja energiakysymyksiä, jotka koskevat näitä kahta valiokuntaa. Otan usein Envi-valiokunnan töihin ja usein näen, että me puhumme samasta asiasta eri näkökulmista. Tämä näkyy tässä mietinnössä selvästi. Joten 51 sääntöä pitäisi ehkä käyttää useammin. Kiitoksia. Eli toimitamme tämän ympäristövaliokuntaan. Hoidamme sen huomenna sitten äänestysten yhteydessä. Ja sitten toiseksi Juuri puhuimme siitä, että usein mietitään sitä, miten nämä kaksi valiokuntaa ovat mukana asioissa, jotka koskettavat kumpaakin. Tämä on yksi esimerkki, mutta tähän törmätään aina yhä uudelleen. Ja tähän liittyy kauheita riitoja siitä, kuka vastaa mistäkin ja kuka neuvottelee mistäkin. Se on sietämätöntä. Ja usein voittaa se, jolla on paremmat hermot, ei se, joka on enemmän oikeassa. Mutta meidän täytyy miettiä, miten tätä kysymystä voitaisiin käsitellä vähän syvällisemmin, erityisesti tällaisissa tilanteissa. Panemme tämän merkille, mutta mitään ratkaisua vielä ei ole. Sitten tämä valtuuskuntamatka. Puheenjohtajakokous on tehnyt päätöksen siitä, kuinka paljon ihmisiä lähtee. No, määrä on tietysti rajallinen ja muistuttaisin, että aina kun nämä valtuuskunnat lähtevät paikalle, ne ovat erityisvaltuuskuntia. Ja meidän täytyy miettiä näitä jäseniä, jotka eivät mahdu tähän kiintiöön mukaan. Eli ympäristökonferenssiin lähtevä valtuuskunta oli erityisasemassa, mutta meillä on yhä enemmän jäseniä, jotka haluavat näille matkoille, ja meidän täytyy selvittää asiaa, ja ehkä se voidaan tehdä kirjallisesti. Ja myöskin se, miten tämä jako hoidetaan kahden valiokunnan välillä, tästä voidaan tehdä kirje. Mutta sitten tämä akkreditointikysymys on taas paljon monimutkaisempi. Ja se liittyy siihen, jos nyt oikein ymmärsin, että komissio on muuttanut toimintatapansa. Ennen kaikkea hoidettiin komission kautta, en nyt tiedä kuka komissiosta voisi vastata tähän ja miksi tätä asiaa on muutettu. Ehkä täällä nyt on joku, joka osaa vastata tähän kysymykseen. Jos taas ei, niin ehkä täytyisi laatia komissiolle kirje. Tämä menettelymuutos on johtanut siihen, että meillä on nyt aika paljon erilaisia ongelmia näiden akkreditointikysymysten parissa. Kaikki ovat sanoneet, että se on hankala menettely, ja parlamentin kollegat saavat akkreditoinnin jonkun toisen organisaation kautta. Se ei käy, ja olen täysin samaa mieltä, niin kuin täällä totet, tästä asiasta todettiin, eli tässä paikkajakokysymyksessä ja teemme kysymyksen ja sitten, sitten komissio voi selvittää tätä asiaa vähän pidemmälle. Sitten vielä Del Castillo. Gives accreditation under the request. Komissio akkreditoi. Parliament, the one Onko se komissio, joka akkreditoi, vai parlamentti, joka päättää, kuinka monta ihmistä? Jos me sanomme sata komissiolle, komissio sanoo sata, mutta perustuuko tämä parlamentin pyyntöön, joka tarkoittaa, että puheenjohtajan kokous ja ne kaikki tiedätte tässä näitä askeleita. Is there where we have to take this? Pitääkö meidän tehdä tämä päätös siellä ryhmän kasvattamisesta sellaisen kokoon, että se voidaan hyväksyä? ja rahoittaako tämä delegaatio sitten omat kulunsa? National meetings. Okei, okay, ja okei, okay. also das waren wohl auch informelle... No niin, eli nämä olivat epämuodollisia neuvotteluita. Tämä täytyy selvittää. Parlamentin hallinto, parlamentin puhemies viime kädessä, tai sitten puheenjohtajakokous tekee päätöksen – ja toimitaan tämän kysymyksen eteenpäin. Tähän on pakko löytää ratkaisu. No niin, sitten seuraava kohta esityslistalla eurooppalainen standardointi. Ja Girek saa tästä ensimmäisen puheenvuoron, olkaa hyvä. Kiitos. Tämä aihe on erittäin tärkeä. Näissä on yksi tärkeimmistä aiheista markkinoiden toiminnalle. Standardointi helpottaa markkinoiden toimintaa sekä sisämarkkinoiden toimintaa Euroopan unionissa että globaalien markkinoiden toimintaa. Kilpailukyky perustuu täsmällisesti määritettyihin teknologisiin vaatimuksiin, kykyyn tuottaa massatuot tai, ja sitten IT-investointeihin. Ja tässä on pelissä mittakaavaetuja. Ja mitä komissio aikoo? Komissio selkeästikin haluaa harmonisoida standardeja 27 jäsenvaltiossa. Se haluaa nopeuttaa eurooppalaisten standardejen kehittämistä. Sehän kestää liian pitkään, pari-kolme vuotta. Se haluaa laajentaa eurooppalaista standardijärjestelmää palvelumarkkinoille. Se haluaa siistiä IT-sektoria standardein ja se antaa PK-yrityksille yhtenäisen pääsyn standardeiden kehittämiseen ja hyödyntämiseen. Mutta tämä voi asettautua ongelmaksi. Tämä on vaikeaa nyt. Standardointielimet, erityisesti kansalliset sellaiset, toimivat avoimina markkinaelimenä, kun taas eurooppalaisia standardeja kehitetään lähinnä Euroopan tukivaroin. Ja tässä on eturistiriitoja, sillä harmonisointi johtaa siihen, että kansalliset standardit vähitellen poistuvat ja Euroopan standardit syrjäyttävät ne. Mistä seuraavat, seuraavat kysymykset? Haluaako komissio vähitellen syrjäyttää kansalliset standardointi-laitokset? Ja edelleen, miten PK-yritykset kykenevät kilpailemaan isojen rikkaiden yritysten kanssa standardoinnissa. Asetusluonnoksessa ei ole mitään tietoa eurooppalaisten ja isostandardien yhteyksistä. Mikä on tilanne? Tämähän liittyy globaalin kilpailukykyymme. Standardit perustuvat teollis oikeuksiin. IP-oikeuksiin. Tämä teollisuus- ja tekijänsuoja pitäisi säilyttää, mutta standardoinnin jälkeen tämä vaikuttaa patenttisuojaan. Mikä on standardoinnin ja patenttisuojan ja lisenssoinnin välillä? Entä sitten e-standardit? Entä käännöskysymykset, kun kansallisia standardeja lähennetään? patenttien välillä oli runsaasti kiistoja, koska niihin liittyy paljon kuluja ja kustannuksia. Ja miksi komissio viittaa joihinkin foorumeihin ja konsortioihin, en tiedä mitä nämä ovat. Miksi niihin viitataan standardien kehittämisessä? Erityisesti IT-teknologiassa. eikö kansallisilla standardointilaitoksilla voi olla samaa toimivaltaa. Olen identifioinut erityisesti nämä ongelmat. Tämä on hyvä, kiinnostava projekti, mutta se vaatii vielä asioiden selvittelyä. Kiitoksia, edustaja Balchitis. Kiitos puheenjohtaja. Useita keskusteluja on käyty tästä aiheesta meidän valiokunnassamme ja olen esittelijän kollegani kanssa samaa mieltä tietystä peloista, jotka hän on tässä tämänhetkisessä ehdotuksessa ottanut esille. Jos kuitenkin haluamme luoda yhtenäismarkkinat ja kilpailukykyiset sellaiset, jossa jokaisella toimijalla on selkeät säännöt ja tasa-arvoinen toimintaympäristö, niin meidän täytyy luoda yhteiset standardointiperiaatteet koko EU-alueelle. Tämä mahdollistaisi sen, että voidaan parantaa kilpailukykyä ja varmuutta. Sen lisäksi se mahdollistaisi sen, että voidaan luoda uudenlainen julkisen, julkisen tarjonnan järjestelmä, ehkäpä Euroopan kattava sellainen. Haluaisin myös kiittää komissiota siitä, että se on kuunnellut ehdotuksiamme. Ja toivon, että meillä on mahdollisuus luoda oikeudenmukaisempi ja läpinäkyvämpi yhtenäismarkkina-alue Euroopan unionissa, jossa voimme toimia tehokkaammin. Kiitoksia. Mr. Weber. Mr. Weber. Je suis également d'accord avec euh, niin minäkin olen samaa mieltä näistä huomioista. Ehkä lisäisin vielä yhden huomion. Euroopan unioni on suurvalta, kun ajatellaan näitä standardeja. Meillä on vielä 500 miljoonan kuluttajan markkinat ja se on maailman suurin markkina-alue. Eli ehtona sillä, että pääsee markkinoille, pitää noudattaa standardeja, ja se on huomattava valta. Ongelma on se, ettei ole olemassa mitään valvontaa. Tietysti voidaan laatia sääntöjä, mutta kuka sitten valvoo niiden noudattamista? Yhdysvalloissa näin tehdään, myös Kiinassa. Ja siellä voidaan mennä yrityksiin katsomaan, miten asioita valmistetaan ja jos tekniset tai terveyteen liittyvät normit, onko niitä todellakin noudatettu. Meillä on suuri heikkous, eikä pelkästään tällä alalla. Maahanmuuttokysymyksissä on sama ongelma, eli meillä on sääntöjä, mutta kukaan ei valvo niiden noudattamista. Eli meidän pitäisi olla valvontaa, valvontamenettelyitä, jotta voidaan pitää kiinni siitä, että säännöt, joista sovitaan, niitä myöskin sovelletaan. Monsieur Odi. Sitten Odi. Merci, monsieur le président. Kiitos puheenjohtaja. Jatkaisin sitä, mitä erinomainen kollegani Weber sanoi. Jaan hänen kantansa. Kysyn, eikö olisi oikea hetki käyttää tätä poliittista keskustelua normeista kytköksen luomiseksi teollisuuspolitiikkaan. Kentällä kuulee vähän sellaisia ääntiä. Ja meillä on sellainen tunne myös, että meillä on normeja erityisesti ympäristön terveyden alueella. Mutta emme kiinnitä huomiota siihen, ketkä tuottavat tuotteita, jotka noudattavat näitä normeja. Esimerkiksi ilmastointilaitteet EU-ssa kateun on vaihdettu tämä neste, jota ilmastointilaitteessa käytetään. En ole insinööri, joten ei käy yksityiskohtiin, mutta ei ole mietitty, kuka tätä nestettä valmistaa. Sitä tuodaan EUn ulkopuolelta. Ja tätä ostovoimaa on siis kadonnut EUn ulkopuolelle. Eli samaan aikaan, kun me kehitämme eh, sisämarkkinoita laadullisesti normien laatamisen avulla. Meidän täytyy käydä keskustelua siitä, kuka tuottaa tuotteet, joiden kysyntä muuttuu normien hyväksynnän myötä. Ja lisäisin, että täytyy pitää huolta kontrollista niin, että ne täytäntöön pannaan kautta Euroopan. Kiitoksia sitten komissiosta. Rova Brickman, olkaa hyvä. Uh, uh, Kiitoksia puheenjohtaja. Kun minulle tarjotaan tässä tilaisuutta, niin käytän sitä hyväksi ja niin sanon muutaman sanan tästä asiasta, koska meillä ei ole paljon aikaa. Haluaisin todeta, että me kannatamme, että standardisointia näin painotaan teidän valiokunnassanne. Me uskomme, että teillä on todella tärkeä rooli tässä keskustelussa siitä, millä tavalla eurooppalaista standardisoinnista voidaan tehdä parempi yksinkertaistaa sitä, nykyaikaistaa sitä, sehän on komission tavoitteena. Ja millä tavalla se voidaan sitten nivouttaa yhteen niiden eri EU-tavoitteiden kanssa, EU 2020-strategia, joka liittyy hyvin pitkälti tähän meidän hankkeeseemme, jonka avulla pyritään parantamaan sitä, millä tavalla standardeja voidaan hyödyntää teollisuuspolitiikassa, innovoinnissa, useissa muissa EU-politiikan aloissa. Ja haluaisimme tässä paketissa tehdä järjestelmästä nykyaikaisemman, mukautuvamman teknologisiin muutoksiin. Ja koko ehdotuksemme pohjautuu tähän. Ymmärsin siis esittelijältä, että hänellä on joitakin huolenaiheita sisällöstä. Mielelläni selvennän hänelle sitä, että pakettimme ei halua ottaa käyttöön mitään Standardisointi vallankumousta vaan haluamme vain kehitystä. Emme siis aio puhua siihen, millä tavalla kansalliset standardisointilaitokset toimivat, vaan kunnioitamme perusperiaatetta eurooppalaisessa standardisoinnissa, joka on siis standardien vapaaehtoinen luonne, markkinajohteisuus ja se, että kansallinen delegointiperiaate on olemassa, joka todella pohjautuu kansalliselle standardointiin elimille. Otamme käyttöön myös muita elementtejä, mutta näitä muita emme siis muuta millään tavalla. Halusimme selventää nimenomaan tätä erityisen tärkeää asiaa, jotta voitaisiin hälventää kaikkia niitä epäilyksiä, joita saattaa olla sen suhteen, mitä komissio tekee. Eli ei vallankumousta, ei mitään radikaalia muutosta. Tämä on yhdenmukainen parlamentin oma lausunnon kanssa ja pyrimme pidätymään siinä, mitä parlamentti sanoi vuoden 2010. Ymmärrämme siis hyvin, mikä yhteys standardisoinnilla ja kilpailukyvyllä on, ja olemme aivan samaa mieltä siinä, mitä eri puhujat ovat todenneet tarpeesta selkeästi nähdä, mikä on standardoinnin rooli, tuoteturvallisuuden ja markkinavalvonnan rooli. Sanottiin siis, että on hyvä saada hyvää lainsäädäntöä, mutta millä tavalla sitten varmistaudutaan siitä, että markkinoilla laitut tuotteet ovat todella turvallisia kuluttajille. Se on tärkeä näkökohta. Ja se epäsuoraan liittyy kyllä tähän sanadisointiin, mutta linkit ovat siis olemassa. Ja kuten tiedätte, markkinaa valvontahan kuuluu kansallisten viranomaisten toimivaltaan, jotka ovat vastuussa omien markkinoidensa valvonnasta. Eli kansalliset valvontaviranomaiset, joiden roolina on nimenomaan tarkastella sitä, mitä markkinoilla tapahtuu ja vetää pois tuotteita, jotka eivät ole turvallisia tai yhdenmukaisia. Ja tulliviranomaisellakin rajalla on roolinsa ja haluamme parantaa kansallisten valvontaviranomaisten yhteistyötä, markkinavalvontaa politiikkana EU, EU-ssa. eu ssa Meillähän oli sitä koskeva asetus ja ensi vuonna esitämme uuden ehdotuksen, jonka avulla pyritään vahvistamaan markkinavalvontaa. Eli halusin vain sanoa, että se mitä on sanottu näistä yhteyksistä standardisoinnin ja teollisuuspolitiikan välillä on erittäin relevanttia. Se on ehdotuksen pohjana. Me olemme tässä vain pyrkimässä parantamaan tätä kilpailukykyä ja pyrimme löytämään ne asiat, jotka tulee ne toimialat, jotka tulee asettaa etusijalle, jotta Euroopan unioni kasvaisi. Ja tämä liittyy hyvin läheisesti siihen, että teollisuus on tärkeä tulevaisuudessa, kun pyritään lisäämään taloutemme kilpailukykyä, varsinkin vuoteen 2020 mennessä. Eli haluaisin vain painottaa sitä, että meille on aivan selvää se, että teidän valiokunnallanne on suuri rooli tässä suhteessa standardisointiin ja teollisuuspolitiikkaan. Kiitoksia. Gut, ich danke, das ist ja heute nur... No niin, tämä nyt oli vasta ensimmäinen keskustelu tänään. Tähän palataan vielä muutamaan otteeseen. Eli tämä kohta esitysistä voidaan nyt tältä päivältä sulkea ja siirtyä seuraavaan kohtaan, eli kohta 10, kohti kansalaisia hyödyttävää Euroopan unionin avaruusstrategiaa. Patricello on esittelijä ja hän saa ensimmäisen puheenvuoron. Olkaa hyvä. Presidente. Kiitoksia puheenjohtaja. Ennen kaikkea haluaisin kiittää sihteeristöä, erityisesti Sigrid Breyeriä, siitä, että hän on jatkuvasti ollut käytössä ja hyvin ammattitaitoisesti auttanut minua tämän tekstin ensimmäisessä vaiheessa. Eurooppalainen avaruuspolitiikka nyt kun kahden viikon kuluttua lähetetään satelliitit 20. lokakuuta, mielestäni tämä osoittaa, kuinka tärkeällä historiallisella hetkellä nyt elämme. Vuosikausten valmisteluiden jälkeen Euroopan parlamentissa ollaan nyt tässä vaiheessa. Tämä ensimmäinen osa ohjelmaa, jolla Euroopalla on riippumattomuutta satelliittinavigointialalla. Jotta päästään näihin tavoitteisiin, se johtuu myöskin siitä ponnistuksesta, jota on saatu Lissabonin sopimuksesta. Ja siinä on selkeästi todettu, että Euroopan unionilla on vastuuta koordinoida ja vahvistaa avaruuspoh- kansallisia avaruusohjelmia käyttämällä yhteistä lähestymistapaa, jotta voidaan edistää tiedettä, teknistä osaamista ja kilpailukykyä. Ja tämä on tavoite, joka on kirjattu perussopimukseen ja jossa on todettu, että avaruus on tärkeää taloudellisesti ja strategisesti. Euroopan unionilla pitää olla mahdollisuus kilpailla maailmanlaajuisesti tällä alalla. Sopimuksessa annetaan siis oikeusperusta jotta voidaan päästä kunnianhimoisiin tavoitteisiin. Ja Eurooppa, erityisesti Euroopan parlamentin, on saatava riittävästi varoja ja lainsäädännöllisiä välineitä tähän tarkoitukseen. Olemme samaa mieltä siitä, että Galileo on erittäin merkittävä hanke. Se on yksi Euroopan avaruuspolitiikan kulmakiviä ja me tarvitsemme riittäviä kolmen ja puolen miljoonan miljardin investointeja, ja meidän täytyy ajatella myöskin taloudellisia ja strategisia kysymyksiä. Uskon, että ainoastaan käyttämällä avaruuspolitiikkaa, jossa otetaan huomioon synergiat eri hankkeiden välillä, voidaan tavata teknologinen riippumattomuus ja poliittinen riippumattomuus Euroopassa, ja voimme saada selkeitä taloudellisia ja sosiaalisia etuja Euroopan kansalaisille. Voimme edistää teknologista kehitystä ja taata se, että luodaan uusia työpaikkoja. Tästä syystä uskon, että komission päätös, se ettei oteta mukaan GMS-rahoitusta monivuotisiin rahoitusnäkymiin 2014-2020, tietäen, että rahoituksen puuttuminen saattaa tehdä hyödyttömäksi ne investoinnit, jotka tähän mennessä on toteutettu. Ongelmia on rahoituksessa ja mielestäni on tärkeää ymmärtää strategiaa, jota komissio haluaa viedä eteenpäin liittyen hallintoon, Galileo- ja GMS-ohjelmissa. Näin ne voidaan saada täysimittaisesti toimiviksi. Jos me järkiperäistämme organisaatioiden rakenteita, voimme laskea hallintokulut ja näin Euroopan kansalaiset saavat selkeän avoimen kuvan tavoitteista ja resursseista, joita käytetään pitkällä aikavälillä Euroopan avaruuspolitiikassa. Toinen merkittävä kohta, jota haluan korostaa, on se, joka liittyy eurooppalaisen arvon, avaruusvalvontajärjestelmän luomiseen. Ja on tärkeää, että meillä on eurooppalaisia satelliitteja avaruudessa, mutta samalla on tärkeää varmistaa, että suojellaan kansalaisemme esimerkiksi auringonsäteilyltä ja asteroideilta. Tutkimus on asia, johon pitää keskittyä. Jos haluamme kilpailukykyistä avaruusteknologiaa, tarvitsemme innovaatioita, myöskin käyttäen ad hoc-hankkeita, ja Euroopan komission pitää toimia johtajana ja koordinoida tutkimustoimia, joita toteutetaan eri jäsenvaltioissa. Ja Euroopan avaruusvirasto haluaa välttää päällekkäistä työtä. Ja näin ollen meillä tarvitaan orgaanista hallintoa. Kun ajatellaan vaatimuksia, joita Euroopassa on riippumattoman avaruuspolitiikan osalta ja millaisia resursseja meillä on avaruussektorilla, olisi hyvä, jos komissio määrittelisi yhteistyöstrategian kansainvälisesti, jotta voimme hyödyntää synergioita tietyissä asioissa esimerkiksi Venäjän ja Yhdysvaltojen kanssa ja tehdä teollisuuden alalla yhteistyötä ja investoida hankkeisiin, jotka liittyvät tähän alaan. Se, että EU on yhä enemmän läsnä avaruudessa, määrittelee, millaiset suhteet meillä on ESAan. Ja meidän täytyy muistaa, että tekniset valtuutukset virastossa ovat tärkeitä, jotta voidaan pitää kiinni teknologisesta kapasiteetista ja Euroopan talouden kilpailukyvystä. Esittelijänä Euroopan avaruuspolitiikan osalta haluaisin tässä alkuvaiheessa toivoa, että teidän tuellanne ja teidän tarkistustenne avulla valiokuntamme pystyy saman aikaan tekstin, joka artiklan 189 mukaisesti voisi taata tieteellisen ja teknologisen kehityksen alalla, jonka kestävä kehitys on ehdoton edellytys Euroopan unionin kehittymiselle. Kiitos. Kiitoksia sitten kollega Glant. Ja, vielen Dank, Herr Vorsitzender. Kiitoksia puheenjohtaja. Kiitoksia myöskin esittelijälle Patricellolle Tämä oli hyvä tasapainoinen mietintö ja olen siihen erittäin tyytyväinen. Mutta pariin kohtaan voisin vielä puuttua. Voisimme ehkä vahvistaa paria kohtaa tai sitten vähän muokata budjetin osalta näitä asioita. Ensinnäkin rahoitusasioista täällä parlamentissa ollaan yksimielisiä, eli ne kuuluvat Euroopan budjettiin. Jos meillä on eurooppalaista avaruusstrategiaa ja esimerkiksi Galileo, Engnos ja muita hankkeita ja niin edelleen, niin sitten ne pitää rahoittaa Euroopan budjetista ja meidän pitää pystyä vaikuttamaan siihen. Eli ilmeisesti tämä keskustelu on suunnattu lähinnä neuvoston suuntaan. Jäsenvaltiot voivat miettiä hienoja strategioita ja miettiä hyviä hankkeita, mutta sitten kun kyse on näiden hankkeiden rahoittamisesta, niin sitten tulee stoppi eteen. Meillä on nyt rahoitus- ja talouskriisi monissa maissa, mutta nämä avaruushankkeet, avaruusstrategia, niissähän on lisäarvoa, ne luovat työpaikkoja, niistä saa tuottoa investoinneille. Ja jäsenvaltioille tämä täytyy todeta selvään. Eli kun ajatellaan budjetteja ja rahoitusnäkymiä, ne täytyy laskea tarkkaan Tähän menee usein 50 vuotta, ja jos näitä satelliitteja ei pystytä hallinnoimaan niin kauan, ne pitää korvata. Ja meidän täytyy myöskin miettiä, millaisia palveluita pitää niiden ympärille luoda. Ja no sitten järjestelmän turvallisuus, hyökkäyksiä vastaan ja myöskin avaruusromua vastaan. Mehän aamulla puhuimme tietoverkkoturvallisuudesta, eli tämä turvaverkolla tietoverkkoturvallisuus on myöskin asia, joka liittyy tähän. Kokemuksesta muiden mietintöjen, esimerkiksi Galileo-mietintöjen osalta, mieleen tulee tämä kohta 18, esimerkiksi rajavalvonnan osalta. Se on ihan järkevää. En nyt välttämättä ajattele Frontexille annettavaa apua, vaan myöskin esimerkiksi merirosvoja Afrikan vesillä – Eli miten eurooppalaista armeijaa voitaisiin tutea näissä toimissa. Eli jos vaikka pystyttäisiin erottamaan kalastusveneet merirosvoveneistä, ja tämän voitaisiin toimia tehokkaammin. Mutta tästä asiasta on keskusteltu täältä. Sitten kohta 20 on tärkeä, mutta ehkä tarkistuksen tätä voitaisiin vahvistaa. Eli miten voidaan yhdistää Galileo, GMS ja nämä ovat monimutkaisia satelliittijärjestelmiä ja tässä pitää tehdä vähän enemmän. En tiedä, voisiko komissio lisätä tähän jotain ja sanoa, että kehitämme strategiaa ja mietimme, miten voitaisiin yhdistää nämä palvelut vahvemmin toisiinsa. Ja sitten viimeiseksi vielä, no meidän täytyy ehkä esitellä kanssa vielä keskustella, miten hän näkee tämän. Tästä näkyy, että haluamme autonomisen pääsyn arme, ö, avaruuteen, selvä, mutta samalla sitten kansainvälistä yhteistyötä. Eli nyt täytyy vähän katsoa, miten nämä oikein ajetaan suhteessa toisiinsa, eli autonomisuus vastaan kansainvälinen yhteistyö, e, millä täytyy kuitenkin olla hiukan myöskin kilpailua. Jos kilpailu toimii, niin sitten hinnat alenevat ja meillä pitäisi olla järjestelmä, joka on kestävä. Eli tästä tasapainosta pitää vielä keskustella. Mutta muuten olin hyvin tyytyväinen ja täytyy vielä selvittää tämä suhde ESAan. Tässä on vielä toimintatarvetta, eli miten ESA, EU, jäsenvaltiot toimivat keskenään, mutta uskon, että olemme oikealla jäljellä. Ja seuraavaksi jatkamme tätä keskustelua ja kiitoksia. Kiitoksia sitten Remek. Pane předsedo, eh, nejdřív mi dovolte, abych také poděkoval zpravodaj. Mého názoru odvedl skutečně velký kus eh, práce. Kiitoksia. Esittelen tehnyt todellakin hyvää työtä ja haluaisin nyt puuttua muutamaan seikkaan, jotka mielestäni ovat kaikkein tärkeimmät. Hiljattain meillä oli kuuleminen tästä aiheesta ja se osoitti, että meidän täytyy vahvistaa yhteistä avaruuspolitiikkaamme. Meillä on tiettyjä perinteitä, meillä on jo tuloksia tältä alalta. Ja tietysti meillä on myöskin hyviä asiantuntijoita. No selkeyttä ei ole näistä painopistealueista. Meillä on yli 50 prioriteettia ja se myöskin näkyy sitten siinä, että meidän on vaikea tehdä päätöksiä rahoituksesta ja siitä, mistä rahoitus löytyy. Tästä jo edeltäjä, edeltävä puhuja mainitsi. Tämä ei koske vain aaruspolitiikkaa, vaan sitä, mistä on aikaisemmin puhuttu muissa yhteyksissä. Jos me emme nyt hyvin ratkaise tätä ongelmaa, niin sitten saadaan, saatamme olla riippuvaisia avainteknologian asalta, eli siis riippuvaisia muusta maailmasta. Mutta lähden kuitenkin siitä, ja tästäkin sanottiin, että yksi tie, jolla voitaisiin vahvistaa kansainvälistä yhteistyötä, tämän esittely jo mainitsin, ja tällä ei tarkoiteta pelkästään Venäjää ja Yhdysvaltoja, vaan on myöskin muita toimijoita, kuten Kiina. Myöskään ei pidä unohtaa, että mietinnössä on todettu, ja jo otsikossakin puhutaan avaruusstrategiasta, eli tästä pitäisi olla hyötyä kansalaisille, ja meidän pitäisi ponnistella tässä enemmän, eli kansalaisten pitäisi tietää tästä enemmän. Ymmärrän, että tämä on hankalaa ihmiset käsittelevät tällä hetkellä ihan muita ongelmia, mutta millä tavalla tämä strategia voi hyödyttää kansalaisia ja mitä he menettävät, jos me tingimme näistä kunnianhimoisista tavoitteista. Ja lopuksi vielä sanoisin, että haluaisin kiittää esittelijää ja sen valossa, mitä juuri sanoin, yritän parantaa tätä tekstiä vielä tiettyin tarkistuksiin ja olen iloinen tästä yhteistyöstä. Kiitos. Sitten Tosnovski. Pane předsedo, já díky mým kolegům, předřečníkům se... Kiitoksia edelliselle puhujalle. Minä voin puhua vähän lyhyemmin, koska monet asiat tulivat jo sanottua. Olen samaa mieltä niiden kanssa, jotka pitävät tätä mietintöluonnosta hyvänä. Tällä mietinnöllä on katettu tärkeimmät asiat. Olen samaa mieltä siitä, mitä Glante sanoi. Meidän pitää ponnistella, jotta mahdollisimman parhaalla tavalla voidaan selvittää rahoituskysymykset. No, se on tietysti hyvin monimutkaista, mutta ei myöskään ole hyvä, että aina sanotaan, että meiltä puuttuu resursseja ja muita välineitä, jotta voisimme toteuttaa – näiden hankkeiden perustoimintoja. Jos yhteisön tasolla halutaan todellakin tehdä jotain, niin silloin nimenomaan näitä suuria hankkeita, joita yksikään jäsenvaltio ei yksin pysty toteuttamaan. Ainoastaan EU yhdessä voi yhdistää voimansa ja toteuttaa näitä hankkeita. Rahoituksen on kuitenkin oltava hyvin ja selkeästi määriteltyä, jotta me sitten myöhemmin sano, että meiltä puuttuikin jotain. No nyt monille jäsenvaltioille tällä hetkellä tämä on vaikea kysymys, mutta tämä on siitä huolimatta erittäin tärkeä hanke. Kohdassa 22 on myöskin puhuttu näistä sovelluksista, hankkeiden menestys riippuu siitä, millä tavalla niitä sovelletaan niiden elinkaaren aikana. Ehkä voisimme käyttää jotain, mitä vielä, mistä ei tällä hetkellä edes tiedetä. Ja hankkeiden menestykseen liittyy myöskin koko hankkeen kapasiteetti. Mehän tiedämme, että tiettyä infrastruktuuria pitää olla käytössä. Ja meidän tehtävämme on mahdollistaa se, että kaikki tarjoukset hyödynnetään täysimittaisesti. Ja tässä nyt on jotain, josta olemme puhuneet pitkään, eli yhteys seitsemänteen puitteohjelmaan riippumatta siitä, mikä tämän puiteohjelman nimi on tulevaisuudessa. Me haluamme tieteellistä kapasiteettia ja meillä on erinäisiä aloja, joita ei vielä ole käsitelty ollenkaan. Olen Glanten kanssa samaa mieltä siitä, että meillä pitää olla lisäkeskustelu näistä sovelluksista. Se on hyvin kuuma peruna, koska kyse on satelliittivalvonnasta sotilaskäytössä, mutta on ihan järkevää, että mietimme tulevaisuusnäkymiä. Mielestäni meidän ponnistelumme Galileon osalta ovat asettaneet meidät hyvin korkealle tasolle. EU on hyvin edustettuna, mutta meillä on valtaisia resursseja käytössä. Ja vielä kerran haluaisin kiittää Patricelloa. Tämä oli erittäin hyvä mietintö. No niin, ja sitten Veda. Minä haluan myös onnitella kollega Paricello erinomaisesta työstä, mutta minä haluaisin vahvistaa hänen mietintönsä johtopäätöksiä, erityisesti GMOS-ohjelman suhteen, heti tarkistuksen muodossa. Tiedämme, että GMOS siirtyy operationaaliseen vaiheeseen, vaiheeseen, jossa rahoitusriskit ovat rajoitettuja verrattuna kehitysvaiheen riskeihin. Tämän vaiheen kustannukset ovat hyvin kontrollissa. Moimme tässä pohjata muiden eurooppalaisten ohjelmien kokemuksiin, kuten muun muassa sääsatelliittien kokemukseen. Eli kohdassa 16 pitäisi tiukemmin vaatia komissiolta sitä, että DMS-ohjelman rahoitusta taisin kokonaan EUn budjettiin. Useimmat kollegat ovat puhuneet tästä puolesta. Eli vahvitetaanpa kaikkea tätä kohtaa 16, joka on olennainen. GMOS pyrkii siihen, että Euroopasta tulee ää, maailmanlaajuinen johtaja maapallon ää, tarkkailussa, havainnoissa. Se on suuri anti ihmiskunnalle. Kuten Esteli ehdottaa, meidän täytyy tässä vaiheessa myöskin saada loppuun lainsäädäntötyö ja löydä tehokkaat puitteet. Ja että me hyödynnämme mahdollisimman pitkälle nykyisten eurooppalaisten elinten kokemusta, onpa kysymys julkisista tai yksityisistä elimistä. EU täytyy säilyttää avaruuspolitiikan itsenäisyys ja tavoittaa, saavuttaa tavoitteensa autonomiansa suojaamiseksi. Sen täytyy käyttää eurooppalaista olevaa. Euro, EU täytyy tehdä Komission täytyy tehdä ehdotuksia eurooppalaista strategiaa äh, kantorakettien alueella. Kysymyksellä on ainoastaan avaruuspolitiikasta, vaan myös teollisuuspolitiikasta, kuten useimmat kollegat ovat maininneet, ja myöskin Euroopan kilpailukyvystä. Viimeinen semmoinen tärkeästä asiasta, johon Glant viittasi, Kansainvälinen yhteistyö, erityisesti tutkimusalueella Venäjän, Yhdysvaltojen ja Kiinan kanssa. Tämä yhteistyö on mitä toivottavinta, mutta sen täytyy perustua vastavuoroisuusperiaatteen kunnioitukseen. No, tällä hetkellä näiden maiden institutionaaliset markkinat ovat täysin suljettuja ulkomaalaiselle teollisuudelle, mukaan lukien tietysti eurooppalainen teollisuus. Euroopan ei pidä olla sinisilmäinen, eikä ainoa avaruusmahti, joka avaa alansa kansainväliselle kilpailulle vaatimatta vastavuoroisuutta. Kollega Lamberts. Sitten Lamberts. Uh, Kiitoksia puheenjohtaja. Anteeksi, että tulin myöhässä. Ei kiinnostuksen puutteesta, vaan tässä maassa on muutakin nyt esillä ja se on vaatinut minun huomioni. Kuusi kommenttia. Avaruus on yksi kaikkein oleellisimmista asioista, jossa meidän täytyy toimia eurooppalaisittain eikä kansallisesti. Sehän ehdottomasti jää yhden kansallisen valtion äh, mahdollisuuksien ulkopuolelle. Meillähän on monia maita, joilla on pitkä kokemus mm, avaruudesta ja kun otetaan huomioon, minkä kokoisia investointeja tarvitaan, niin Euroopan laajuinen toiminta on ainoa asianmukainen. Se on ehkä itsestään selvä, mutta on hyvä muistuttaa kaikkia kansalaisia siitä, että tässä todellakin Euroopan unionilla on lisäarvoa. Toiseksi toimielimellinen kommentti. Enkä tiedä, onko täällä ketään komissiosta, mutta minusta tuntuu, että tämä itsevaliokunta on täysin hyödytön, kun näin millä tavalla meitä pidetään pimennossa ihan tahallaan, kun puhutaan perustavanlaatuisista näkökohdista, kuten rahoituksesta. Miten pitkään olemme pyytäneet selviä lukuja, ei pelkästään mitään könttäsummia, vaan yksityiskohtaisia lukuja ohjelmiin, kuten Galileo. Meiltä pyydetään ohjausta, neuvoja avaruuspolitiikkaan, ja itse asiassa meitä pidetään pimennossa näistä yksityiskohdista. Toinen hyvä esimerkki on se, että kun ryhdyimme keskustelemaan Galileon julkisesti säännöllyistä palveluista, niin yllättäen komissista mainitsikin, että ai niin, tietty prosentti näistä käyttäjistä on sotilaallisia käyttäjiä, kun taas alun perin todettiin, että Galileohan on siviilihanke ihan täysin. Minusta siis ei tunnu siltä, että tällä alalla on todellinen yhteistyön henki komission ja parlamentin välillä. Minä olen sitä mieltä, että tässä on hyvin paljon epämääräisyyttä ja se tulisi erityisesti, nämä asiat tulisi erityisesti mainita. Ei sen takia, että minä minä haluan tulla kunnioitetuksi, vaan sen takia, että kyseessä ovat merkittävät summat ja meidän täytyy kyetä kansallisesti vastaamaan niistä valinnoista, joita teemme. Kolmanneksi, kolmanneksi GMES sitä, että kun tulin tähän valiokuntaan, olen hyvin selkeästi todennut, että jos on yksi sellainen hanke, osa eurooppalaista avaruuspolitiikkaa, joka ansaitsee meidän tukemme vihreänä, se on GMES, koska se periaatteessa kattaa toiminnat, jotka eivät löydy muualta. Saatan tietysti sanoa, että Galileo itse asiassa toistelee sitä, joka, jota voidaan tehdä GPSllä, niin GMES on uusi lisäarvo ja erillinen. Minusta on hieman outoa siitä syystä, että komissio päättää varantaa tuon ohjelman. Koska se, millä tavalla komissio tämän hoitaa, jos nyt asioista puhutaan niiden oikeilla nimillä, niin, tai Galileo tai ITER, miten se pitää ne hengissä. Minun mielestäni on outoa sanoa, että GMS on rahoituksellisesti aika ennakoitavissa ja turvassa. Näin ei ainakaan voida sanoa ITERistä. Ja olisin olettanut, että komissio tulee tänne ja toteaa, että no, ITERhän on ihan ulkoavaruudessa, enkä mä tiedä, mitä sen kanssa tapahtuu. Eli sieltä tätä budjetti ulkopuolelle, koska sitä ei voida hallinnoida budjetista. Ja pidetään GMS ja Galileo siinä sisällä. Tai ainakin sitten pidetään ne erillään siellä sisällä. Mutta sanotaan, että GMS on ulkopuolella merkitsee sitä, että me halua sitä enää. Ja minun mielestäni se hallinnollisesti katsoen on täysin hullua. Hanke, joka todella tarjoaa jotain lisäarvoa, jossa voimme selkeästi identifioida ne sijoitukset, joita tarvitaan. GMS potkastaan pihalle, kun taas hankkeet, joista emme tiedä, että tarjoavatko ne mitään lisäarvoa lähiaikoina, tai jonka kustannukset ovat täysin uskomattoman suuret, niin ne taas sitten sisällytään tähän. Haluaisin, että yksikin hallinnoitsija pyrkisi nyt tämän myymään jossain muualle jollekin muualle. Se ei kyllä onnistu. Kuitenkin komissio näin juuri tekee. Ja komi- jäsenvaltiot tekevät. No ihan kun ne eivät olisi tilivelvollisia kansalaisille minun muassa, niin meidän täytyy säästää ensi vuonna 10 miljardia osana kustannusleikkauksia, julkisia sellaisia. Ja haluaisin, että jäsenvaltiot kääntyvät kansalaisten puoleen, että meidän täytyy kuluttaa rahaa Iteriin ja mahdollisesti Galileon ilman, että mitään määriteltyjä hyötyjä on saatavina. No se siis Galileosta ja jälleen kerran tässä en ota kantaa siihen ennen kuin me saamme riittävät luvut. Haluan saada kustannushyötyanalyysin siitä. Haluan tarkastaa kustannuksia ja hyötyjä. Ja se on erillään ITERistä. Siitä me emme tiedä sen hyötyä, mutta Galileosta on hyöty. Meidän täytyy katsoa, mitä me me saamme. Ja tässä suhteessa komissio pitää meitä pimenossa. Olivatpa luvut sitä mitä hyvänsä, niin me saamme niitä epävirallista tietoa. Virallisesti me emme kuitenkaan saa mitään tietoa. No sitten tutkimus- ja kehitysnäkökulma. Avaruuspolitiikassa olemme hyvin selkeästi todenneet, että kun me siirrytään teolliseen vaiheeseen, niin Rahaa ei tulisi poistaa tutkimus- ja kehitysbudjetista, koska se on osa teollisuuspolitiikkaa myös. Tämä merkitsee sitä, etteikö tutkimus- ja kehitysnäkökulmaa olisi Galileossa tai GMESssä. Ja näin ollen aivan loogisesti tämän tyyppiset toimet tulisi rahoittaa huomattavasti laajennetusta Horizon 2020 budjetista ja minä asettaisin avaruusnäkökohdat, en eri otsakkeeksi, mutta aivan kuten itseksi. Näen, että se on teknologia, joka mahdollistaa sen, että voidaan hyödyntää sitä lisätäksemme kilpailukykyä tai mahdollistaa se, että voimme vastata yhteiskunnallisiin haasteisiin. Eli avaruusulottuvuus voi auttaa. Meidän täytyy hyödyntää GMS e esimerkiksi maatalouspolitiikan tehostamiseen. Tämä siis tutkimus- ja kehitystyöstä ja lopuksi sotilaallinen puoli. En ole naivi. Tiedän, että tarvitsemme sotilasjoukkoja. Tiedämme, että avaruus on väline, jota saatetaan joutua käyttämään tiedonhankintaan, tiedustelupalveluihin, valvontaan tai viestintätarkoituksiin. Se, mistä en pidä, on se, että nämä sotilaalliset Galileon näkökulmat tai mahdollisesti myös GMSn rahoitetaan budjetista, jotka ovat budjetti, puolustusbudjetin ulkopuolella. Eli kyllä se minulle sopii, jos osa näistä hyödyistä, jotka hankkeista tulee, ovat sotilaallisia hyötyjä. Mutta tuo osa budjetista pitää sitten myöskin ottaa jäsenvaltioiden puolustusbudjeteista. Jos sitten halutaan tehdä yhtenäisempi eurooppalainen puolustus, kyllä sekin sopii, mutta silloin taas tähän liittyvät budjetit täytyy laittaa kulkemaan komissiolle. Me emme voi mitään ilmaisia lounoita tarjota kansallisille puolustusvoimille avaruuspolitiikkamme avulla. Se täytyy tehdä ihan selväksi. Ei tässä mitään vetoa käytetä sotilaallista käyttöä vastaan, mutta se, joka hyödyntää tätä, niin se myöskin maksaa. Frage an die Kommission. Kysymyksiä siis komissiolle. Onko vielä puheenvuoropyyntöjä? Gonzales, ehkä te haluatte sanoa jotain? Vai ei? Tai joku muu, en tiedä kuka vastaa näistä. Olkaa hyvä. Um, yes, uh, first of all... Uh, Ensiksi tämä mietintö tukee meitä komission tiedonantoa Olemme panneet merkille myös eri kommentit, jotka on esitetty eri, ei vähiten ne, jotka koskevat GMS-rahoitusta. En puhu tästä erityisesti, koska komissio on ilmaissut jo kantansa ja syyt, miksi se on päättänyt ehdottaa GMS rahoitetaan EU-budjetin ulkopuolella. halusin tarttua tra- kommentti, joka liittyy transparensin puutteisiin ja lukujen se, joka mainittiin. Muistetaan teitä, mutta komissio esitti äh, satelliittiradio, navigaatio, ohjelmien keskiväliin tarkastelun. Tänä vuonna se käsittelee erityisesti Galileota. seuraava monimuotisen rahoituspaketin luvut ovat tietysti yksinkertaisia näitä budjettikohtia, se on totta. Mutta asetusehdotuksessa tulee pian komissiolta liittyen toisaalta Galilean tuosta GMS-sään näihin asetusluonnoksiin kuuluu vaikutusarviot jossa on yksityiskohtaisesti kummankin ohjelman business case. Joten kunnianarvoiset parlamentin jäsenet näkevät, että että ehdotusten taloudellista rationaalia ei pitäkään piilotella. Komissio on avoin jakaa informaation luvut ja perustelee näiden ohjelmien kustannukset. Danke sehr, Patricello. Möchten Sie noch? Kiitoksia sitten Patricello. Onko teille vielä puheenvuoropyyntö? Olkaa hyvä. Presidente. Kiitoksia puheenjohtaja. Haluaisin kiittää kollegoita näistä puheenvuoroista. Tämä on tietysti teksti, jota täytyy vielä parantaa tarkistuksin ja ottamaan mukaan kaikki ajatukset, joita käsittelemme yhdessä. Sitten Glantelle vielä tämä autonominen pääsy avaruuteen. Tästä on puhuttu mietinnössä ja tämä on meille tärkeä seikka, koska autonominen avaruuspolitiikka, sitä on vaikea kuvitella mikäli meillä ei ole myöskin eurooppalaista strategiaa ja resursseja. Satelliittipolitiikka ilman teknologiaa ja riippumattomuutta näiden välineiden osalta, nehän ovat tärkeä osa tätä strategiaa. Ja sitten toinen asia, joka tuli esille, liittyy rahoitukseen. Se nyt on tietysti tämä kaikkein keskeisin asia jota jollain tavalla pitää käsitellä. Ja komissio on jo puhunut omasta rahoituspolitiikastaan GSMn osalta, eli komission kanssa täytyy vielä keskustella tästä aiheesta. Eli ihan lyhyesti Meillä on ollut yhteistyötä ja meidän täytyy miettiä, miten tulevina viikkoina saamme aikaan yhteisen tekstin, tekstin jonka avulla EUlla olisi todellakin otettaisiin askelta eteenpäin eurooppalaisessa avaruuspolitiikassa ja ennen kaikkea teollisuuden osalta. Sehän liittyy hyvin läheisesti avaruuspolitiikkaan. Tämä on tärkeä ala ja nyt kriisin aikana – talouskriisin aikana. Tämä voisi antaa uutta luottamusta tähän alaan ja tällä avulla voisimme lisätä luottamusta talouteen ja henkilöille, jotka ovat mukana tällä alalla, voisivat uudelleen käynnistää tätä kehitystä. Tätä ainakin toivomme. Kiitos. Niin, kiitos Lamberts vielä. Commission. 30 sekuntia komission edustajalle. Tämä kertomus, jonka julkaistiin aiemmin tänä vuonna, oli tietysti ihan tyhjää täynnä. Täynnä lukuja sanottuna no minä olen kyllä paljon enemmän lukuja nähnyt epävirallisesti, joten tänä iltapäivänä saatte kirjallisen kysymyksen minulta. Minä haluan tehdä sitoumuksenne, että esitätte selkeästi se, miten pääsette näihin loppusummiin? Ja haluan todellakin siitä kuulla. Gut, dann warten wir dann äh, die No niin, odottelemme siis näitä vastauksia. 12. lokakuuta puolelta päivin on määräaika tarkistusten jättämiselle. Ja sitten jatkamme tätä myöhemmin. Näin, esityksistä on käyty läpi ja tapaamme sitten vielä uudelleen iltapäivällä. Ja meillä on hieno kuuleminen silloin edessä.